on merkittävästi vaikuttanut. Siksi keskustelu onkin ensimmäinen, jota käydään tämän parlamentin valinnan jälkeen. Harvoin on tässä talossa odotettu yhtä jännittyneenä mitään puhetta. Ja meidän on syytä olla yhdessä myös ylpeitä siitä, että tämä ensimmäinen puhe unionin tilasta. Sen pitää komission puheenjohtaja, joka on valittu virkaansa uudella menettelyllä, sellaisella menettelyllä, joka on tehnyt meidän unionistamme entistä demokraattisemman. Tämä talo on tänäänkin eurooppalaisen demokratian koti. Ja meillä on aivan valtava haaste edessämme pakolaiskriisin hoitamisessa ja joidenkin jäsenvaltioiden hankalan taloustilanteen hoitamisessa – ja lisäksi Euroopan on pyrittävä ratkaisemaan osaltaan meidän kynnyksellämme käytäviä sotia. Unionin tilasta käytävä keskustelu on myös tilaisuus ottaa kantaa Euroopan parlamentin ja komission välisiin suhteisiin ja niiden toimivuuteen. Se on kuitenkin myös hetki, joka antaa toimielimille mahdollisuuden näyttää, että ne ovat valmiita yhteisöllisessä hengessä tarttumaan haasteisiin. Jean-Claude Juncker puhuu tänään täällä ensimmäistä kertaa tässä asemassa unionin tilasta. Puheenjohtaja Juncker, annan teille nyt puheenvuoron, jotta voitte tehdä omalta osaltanne ehdotuksia Euroopan unionin varalta. Ja annan teille puheenvuoron täällä Euroopan demokratian kodissa, Euroopan parlamentissa. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat parlamentin jäsenet. Minulla on nyt miellyttävä velvollisuus, eikä pelkästään velvollisuus, vaan myös ilo puhua teille täällä ensimmäistä kertaa Euroopan komission puheenjohtajana, ensimmäistä kertaa tähän asti sen lyhyen elämäni aikana. Luxemburgin pääministerinä aikoinani varmaan parikymmentä kertaa pidin kansakunnan tilaa koskevan puheen. Ja puheen jälkeen minua aina kehuttiin, että retoriikka ja sävy olivat kohdallaan. Ja sisällöllisesti sitten mielipiteet kyllä erosivat. Ja eiköhän tänäänkin käy aika lailla samalla tavalla. En pystynyt valmistelemaan tätä puhetta aivan tavalliseen tapaan syystä, jotka joillekin teistä lienevät selviä, mutta pyrin parhaani mukaan pitämään tämän puheen onnistuneesti. Tämä puhe pidetään sen puitesopimuksen puitteissa, joka Euroopan parlamentilla ja komissiolla on. Ja sen perusteella Euroopan komission puheenjohtaja pitää syyskuun alkupuoliskolla parlamentille puheen ja vastaa parlamentin kysymyksiin siitä, mitä edellisvuonna on tapahtunut ja saatu aikaan sekä siitä, mitä lähikuukausina komissiossa ja täällä teidän parlamentissanne tapahtuu. Kyse on painopistealueesta, Euroopan komission tulevassa työskentelyssä ja osittain myös Euroopan unionin työssä kokonaisuudessaan. Ja tästä syystä Martin Schulz, Euroopan parlamentin puhemies sekä Euroopan, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ovat lähettäneet minulle kirjeen ja liittäneet siihen käsityksiä komission kymmenestä painopisteestä ja niihin liittyvistä kysymyksistä. Olen saanut siis kirjallisesti kysymyksiä etukäteen. En nyt käsittele niitä kaikkia tänään. Ja toivon, että ette pidä tätä epäkohteliaana, vaan toivon, että hyväksytte sen, että olen Timmermansin kanssa kirjallisesti pyrkinyt vastaamaan näihin kysymyksiin. Ja kirjallisessa muodossa on myös helpompi vastata selkeästi joihinkin kysymyksiin. Toivon, että hyväksytte tämän menettelyn komission puheenjohtaja, jota ei ole mitenkään kiertotietä valittu, vaan suoraan Euroopan parlamentin kautta ja sen, sen toimesta alusta alkaen, kun 14.7. 14, viime vuonna tulin tähän virkaan, olen tehnyt selväksi sen, että Komission puheenjohtajuus on poliittinen virka. Ja koska ja tämä johtuu nimenomaan siitä, että tämä nimitysprosessi on ollut entistä poliittisempi. Poliittisella tarkoitan todellakin poliittista sen varsinaisessa merkityksessä. Me olemme poliitikkoja. En pidä tästä ranskankielisestä ilmaisusta. Te, me, minä ja te olemme poliitikkoja. Kun siis sanon poliittinen, ei se tarkoita sitä, että, meidän, että me haluaisimme politisoida kaikkea. Mutta tällä haluan sanoa, että olen vakaasti sitä mieltä, että nyt ei ole oikea aika toimia ihan tavalliseen tapaan. Ei ole mikään business as usual aika. Ja toivon, että olette samaa mieltä. Ich würde Sie sehr bitten, nicht darauf zu... Pyytäisin, että ette pidä kirjaa siitä, miten usein sanon sosiaalinen tai yhteiskunnallinen älkääkä siihen, miten usein sanon kestävyys tai kestävä tai taloudellinen finanssi tai muita vastaavia laskentoja. Nyt ei ole sellaisten tyhjien puheiden aika. Nyt on rehellisyyden aika ja hetki. Euroopassa on nyt tarve saada lisää rehellisyyttä ja Meillä on aivan valtavia kysymyksiä avoinna ja minä pyrin nyt keskittymään niihin puheessani. Euroopan unionimme, vaikken olekaan kovin pessimistinen, niin unioni ei ole suinkaan hyvässä tilassa. Siinä ei olisi mitään järkeä, että komission puheenjohtaja eurooppalaisten ja Euroopan kansojen edustajille täällä teeskentelisi mitään muuta. EU ei ole hyvässä tilassa, sillä ei mene hyvin. Euroopan unionista puuttuu Eurooppaa. Ja siitä puuttuu myös unionia. Das müssen wir ändern. Siihen on tultava muutos. Ja sen muutoksen on tultava nyt, yhteisillä ponnistuksilla. Tämä edellyttää sitä, että kun teillä on se kansalaisten mandaatti ja tämän, tällä talolla on oma mandaattinsa ja tehtävänsä, niin näitä on nyt hyödynnettävä. No, en tiedä miksi nyt hermostutte, kun puhun EU-sta vain. voitte kyllä keskeytellä, mutta en läheskään joka kerta vastaa teille mitään, koska teidän sananne ovat täysin arvottomia. Uh, Herra puhemies, naiset ja herrat, mitä sitten työohjelmia tai lainsäädäntöohjelmia onkin, niin tänä päivänä ensimmäinen kysymys on, ja sen on oltavakin, se, että me puutumme pakolaiskriisiin. Sen vuoden alun lähes puoli miljoonaa ihmistä on pyrkinyt Eurooppaan. Valtaenemmistö heistä pakenee Syyriasta, islamisen valtion kauhua tai Eritrean ongelmia. Jopa 200 000 pakolaista on tullut, 150 000 ja nyt 120 000 viimeksi. Luvut ovat vaikuttavia. Joidenkin mielestä ne ovat pelottavia. Mutta nyt ei ole aika ruveta pelkäämään. Nyt on aika urheasti yhteisesti toimia Euroopan unionissa ja sen valtioiden ja toimielinten voimin. Kaikkein tärkein asia, ennen kaikkea muuta, on ihmisarvo ja inhimillisyys. Euroopalle. Tässä on kyse myös oikeudenmukaisuudesta historiallisesti ottaen. We Europeans. Me eurooppalaiset, me kaikki olemme eurooppalaisia täällä. No joo, selvä. Selvä. No, pane merkille, että ette pidä itse eurooppalaisina hyvin sanottu, mutta ei yhtä hyvin tehty. Nyt ei ole tullut aika pelotella. Nyt on kyse inhimillisyydestä ja ihmisarvosta. Me eurooppalaiset, me kaikki, kuvittelin siis me kaikki ennen tuota keskeytystä, mutta meidän kaikkien pitäisi muistaa hyvin, että Eurooppa on manner. Lähes kaikki me joskus olemme olleet pakolaisia. Meidän historiaamme liittyy miljoonat ihmiset, jotka pakenevat uskonnollista tai poliittista vainoa, sotaa, diktatuuria ja painostusta. Jos ajatellaan 1600-luvun Ranskaa, juutalaiset, sinnit, romanit, monet muut pakenivat Saksasta natsi kauden aikana 3- ja 40-luvulla, 1900-luvulla. Espanjan tasavaltalaiset eteläisessä Ranskassa pakolaisleireillä 30-luvun lopulla, sen jälkeen kun he kansalaissodan hävisivät. Unkarilaiset pakenivat Itävaltaan ja muualle, kaikkialle Euroopassa – nousun jälkeen. Kansannousun jälkeen kommunistista valtaa vastaan, kun Venäjän Neuvostoliiton tankit tukahduttivat heidät. Sitten tsekit, slovakit hakivat myös turvapaikkaa muista maista, myös minun maastani. Prahan kevään tukahduttamisen jälkeen vuonna 1968 Sadat tuhannet joutuvat lähtemään kotikonnultaan Jugoslavian sodan aikana sen jälkeen. Se oli vain viime vuosisadan lopulla, ei satoja vuosia sitten, vaan viime vuosisadan lopulla, viime vuosikymmenellä, 1900-luvulla. Olemme unohtaneet tämän, että on aina olemassa syy, kun ajatellaan että Yhdysvalloissa on niin paljon McDonald's-nimisiä enemmän kuin on Skotlannissa. Ja varmasti O'Neill's tai Murphy-nimisiä on paljon enemmän Yhdysvalloissa kuin on konsanaan Irlannissa. Olemmeko me unohtaneet, että 20 miljoonaa puolalaisperäistä elää Puolan ulkopuolella? Poliittisen ja taloudellisen muuttoliikkeen vuoksi, kun on ihmisiä pakotettu lähtemään, karkotettu. Ja Puolan historia niin kivulias on ollut. Olemmeko todella unohtaneet, että sen jälkeen kun Eurooppa oli tuhoutunut toisen maailmansodan jälkeen, niin 60 miljoonaa oli pakolaisena Euroopassa sen seurauksena, että me jouduimme kokemaan niin kammottavia tapahtumia. Ja sitten saatiin 1951 Geneven yleissopimus pakolaisten turvaksi niin, että voidaan antaa sotapakoville turvaa. Meidän eurooppalaisten pitäisi tietää, eikä pitää, miksi pakolaisille pitää turvaa antaa ja tarjota perusoikeuksia heille. Se on perusoikeus tämä turvapaikka. Se on yksi kaikkein tärkeimpiä kysymyksessä. Kansainvälisesti eurooppalaiset sitä ei pidä unohtaa. Minä olen täällä todennut muuallakin aikaisemmin liian me pidämme kiinni liian vähän kiinni meidän eurooppalaisista hankkeistamme. Me olemme ehkä heikkoja, me olemme haavoittuvia, ainakin omasta mielestämme, mutta nyt nimenomaan Eurooppa pidetään maailman mittakaavassa turvapaikkana. Ja tämän päivän Eurooppa edustaa toivoa, vakautta ihmisten ja naisten mielissä Lähi-idässä ja Afrikassa. Ja tämän haluan sanoa täällä, että tästä on syytä olla ylpeä eikä pelätä sitä. Tämän päivän Euroopan naiset ja herrat, huolimatta monista eroista ja jäsenvaltioiden kesken, on mitä suurimmassa määrin vaurain ja vakain paikka maailmalla – ne, jotka arvostelevat Eurooppaa ja yhdentymistä, rakentamista, Euroopan unionia. Myötäkööt, että tämä on rauhan paikka ja vakauden aluetta, ja siitä olisi syytä olla ylpeä. We have... Meillä on keinoja auttaa sotaa ja vainoa pakenevia. Minä tiedän, että moni haluaisi nyt sanoa, että mikä ettei, mutta ei Eurooppa voi kaikki ottaa vastaan. Pitää paikkansa. Että Eurooppa ei voi tarjota kaikille maailman kurjulle turvapaikkaa, mutta olkaamme rehellisiä ja katsotaan asiat oikeassa mittasuhteessa. Varmastikin on nyt tullut enemmän määrä pakolaisia Eurooppaan viime aikoina, mutta he edustavat kuitenkin 0,11 prosenttia Euroopan unionin koko väestöstä. Libanonissa, jos nyt verrataan, pakolaiset edustavat 25 prosenttia maan väestöstä, siis maassa, jossa on vain viidennes siinä vauraudesta, josta me voimme nauttia Euroopan unionissa. Ei, me emme ole asemassa tekemässä tällaisia vertailuja. Let us. Tehtäkö nyt tämä selväksi ja olkaamme rehellisiä. Myös ajattelen huolestuneita kansalaisiamme. Niin kauan kuin Syyriassa on sota käynnissä ja kauhua Libyassa, niin pakolaiskriisi ei katoa minnekään. Me voimme raja-aitoja ja muureja rakentaa ilman, että tässä mitään demagogia tässä on, niin kuvitelkaapa edes hetkenkään, jos nimenomaan te lapsikäden sylissänne kun maailma on hajallaan ympärissänne, niin ei varmaan maksatte minkä tahansa hinnan silloin. Ei ole sellaista murjanka yli että menisi. Eikä sellaista merta, jota ette ylittäisi. Ei sellaista rajaa, jota ette ylittäisi. Jos takana on sotaa, terrorismia ja niin kutsuttu islamilainen valtio, jota te pakennette. Me nimenomaan taistelemme islamilaista valtiota vastaan Miksi emme ole valmiita auttamaan heitä, jotka pakenevat valtiota? Meidän täytyy hyväksyä nämä ihmiset Euroopan maaperälle. Nyt on tullut korkea aika toimia, hallinnoida jotenkin pakolaiskriisiä, koska vaihtoehto ei ole sille. paljon osoitettu sormella. Liian paljon on sormella vain osoitettu viime viikkoina. Jäsenvaltiot ovat syytelleet toinen toisiaan siitä, että eivät ole riittävästi tehneet tai eivät ole tehneet oikeita asioita. Ja pääkaupungeista on aina osoitettu sormella myös syyttävästi Brysseliä. Aina Brysseliä syytetään, jos jäsenvaltiot eivät selviä hommistaan, niin sitten komissio ja parlamentti joutuvat syyttelyn kohteeksi, koska ne eivät mukaan hoida tehtäviään. We could all be. Me kaikki, no eivät kaikki, mutta enemmistö parlamentista ja minä itse komission mukaan lukien voimme olla tietenkin vihaisia tästä syyttelystä. Mutta ketä se palvelisi? Jos on vihainen, niin ei se oikeastaan auta ketään. Muiden syytteleminen ei auta pakolaisia ja maahanmuuttajia. Ja se, että yritetään muita syytellä, no on vain merkki siitä, että politiikan tekijät ja poliitikot, joskus lainsäätäjät, ovat vain nyt tapahtumien vuoksi ymmällään. Päinvastoin meidän pitäisi muistuttaa, mistä on jo sovittu, mikä voisi auttaa tässä tilanteessa. Nyt on nyt tullut korkea aika katsoa, mitä on esitetty ja nopeasti ryhtyä toimiin. Ei tässä aloiteta mitään uutta. Jo vuosisadan alusta alkaen minun komissioni ei tosin, vaan Barroson Baroson komissio on jatkuvasti tehnyt lainsäädäntöä esityksiä, jotta saataisiin yhteistä turvapaikkajärjestelmää aikaan Euroopan unionissa. Parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet lainsäädäntöä kohta kohdalta. Viimeisin säädös tuli voimaan juuri kuluvan vuoden heinäkuussa, pari kuukautta sitten. Koska nyt Euroopassa meillä on yhteisiä standardeja sille, miten ottaa vastaan turvapaikanhakijoita. Kunnioitan heidän ihmisarvoaan, myös siten, miten hakemuksia käsitellään. Ja meillä on yhteisiä kriteereitäkin olemassa, ja riippumaton oikeudenjärjestelmä voimme sitä käyttää päättääkseen, kuka ansaitsee kansainvälistä suojelua. Mutta, hyvät parlamentin jäsenet, standardeja täytyy täytäntöön panna täysimittaisesti ja, ja kaikkien täytyy noudattaa sitä myös käytännössä. Näin ei ilmiselvästi nyt ole. Ennen kesää, ei kesän jälkeen, vaan ennen kesää. Komissio käynnisti jo ensimmäisen 32 rikkomusmenettelyä joitakin jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole pitäneet kiinni sitoumuksistaan. Nyt on kyse uskottavuudesta. Me säädämme lakeja, säädämme, mutta me täytäntöönpane. Nyt on kyse uskottavuudesta. Jäsenvaltio täytyy yhteisesti sovittuja standardeja noudattaa, yhtä lailla kuin kansainvälisiäkin lakeja. Toinen vakava rikkomusmenettely on tulossa lähipäivinä. Yhteiset turvapaikkastandardit ovat tärkeitä, mutta eivät riitä sinällään, jotta me selviydymme nykyisestä pakolaiskriisistä. Komissio, parlamentti, neuvosto ovat todenneet, että me tarvitsemme kokonaisvaltaisen agendan muuttoliikettä varten. Komissio esitti tämän toukokuussa olisi epäoikeudenmukaista sanoa, että mitään ei ole sen jälkeen tehty. Olemme kolminkertaistaneet läsnäoloamme merillä. 122 000 ihmishenkiä on pelastettu sitten noiden päivien. Jokainen menetty ihmishenki on liikaa. Yksikin on liikaa, mutta paljon on kuitenkin pelastettu ihmishenkiä, jotka muuten olisi menetetty. Meidän pitäisi olla myös ylpeitä tästä suorituksesta. Kaksikymmentäyhdeksän ja assosioitunutta maata on mukana yhteisissä operaatioissa Frontexin johdolla Italiassa. 102 Yhteishenkilöä on mukana eri maista 31 alusta, helikoptereita, lentokoneita, vartiointiveneitä ja muita ajoneuvoja on käytössä. Tämä on nyt ensimmäinen toimenpide, joka osoittaa eurooppalaista solidaarisuutta toiminnassa, mutta vieläkin enemmän on tehtävää. Me olemme kolmikertaistaneet myös toimijamme, jotta voidaan puuttua salakuljettajien toimintaan. Nyt on yhä hankalampi päästä käsiksi alukseen, jotta ihmiset eivät joutuisi ihmishenkeä panemaan vaaraksi aluksilla Navomerellä. Tämän seurauksena nyt alue Välimerellä on vakaampi, kun ajatellaan, että nyt on elokuun aikana tullut 150 000 ihmistä. Saman verran kuin viime vuonna yhteensä. Nyt meidän täytyy vain päästä samaan vakauteen maarajoilla ja reiteillä. Ne on nyt jääneet politiikassa sivuun. Euroopan unioni on myös tärkein avunantaja Syyrian pakolaiskriisiä helpotettaessa. Noin 4 miljardia euroa on jo komissio tarjonnut. Siis tekin totta kai olette mukana olleet ja myös jäsenvaltiot antamassa humanitaariselle avulle ja kehitysyhteistyölle apua heidän maassaan syyrialaisille ja myös Libanonissa, Jordaniassa, Irakissa ja Turkissa, jotka ovat vastaanottaneet myös pakolaisia, kuten myös Egyptissä. Ihan tänään me käynnistimme kaksi uutta hanketta ja voidaan antaa apua 240 000 syyrialaiselle pakolaiselle Turkissa. Ja muuten minä haluaisin myös kiittää Jordanin työtä tai Turkin ponnisteluja ja mitä on tehty Libanonissa ja Egyptissä. These countries. Nuo maat, jotka ovat paljon köyhempiä kuin me, ponnistelevat tavalla, jolle on annettava tunnustusta ja kiitosta muutenkin kuin vain rahassa. Me olemme yhteisesti myös sitoutuneet uudelleen sijoittamaan yli 22 000 ihmistä Euroopan unionin ulkopuolelta tulevan vuoden aikana osoittaaksemme solidarisuutta naapureille. Totta kai tämä on vielä aika vaatimatonta ja aivan liian vaatimatonta verrattuna niihin ponnistuksiin, joita Turkki on, Jordan, Dania ovat tehneet, jotka ovat yhdessä ottaneet yli 4 miljoonaa syyrialaista pakolaista. Jotkut jäsenvaltiot nyt osoittavat jo halukkuutta merkittävästi lisätä myös uudelleen sijoitusponnisteluja. Näin hyvin pian me pääsemme sellaisen järjestelmään, että voimme yhdistää uudelleen sijoitusponnistelmat säännöllisemmin, kuten onkin tehtävä. Eurooppa ei ole kunnolla selviytynyt tästä selvästikään, kun ajatellaan yhteisvastuun toteutumista pakolaisia kohtaan, jotka ovat tulleet meidän alueellemme. Minusta on aivan selvää, että ne jäsenvaltiot, joiden eniten on tullut pakolaisia ensisijassa Italia, Kreikka ja Unkari ensisijassa, eivät saa jäädä yksin selviytymään tästä valtavasta haasteesta. Tästä syystä komissio on ehdottanutkin jo hätämekanismia joulukuussa, siis ei nyt, vaan jo toukokuussa esitimme tätä, jotta voidaan sisäisesti siirtää 40 000 ihmistä, jotka hakevat suojelua Italiasta Kreikasta. Ja siksipä tänään me esitämme toista hätää mekanismi, jotta voidaan 120 000 ihmistä lisää Italiasta, Kreikasta ja Unkarista sisäisesti siirtää. Se on hoidettava pakolla. Minä vetoan jäsenvaltioihin, jotta hyväksyisivät komission ehdotukset hätää sisäsiirroista kaiken kaikkiaan 160 000 osalta, jotta neuvosto hyväksyisi 14. syyskuuta. Nyt oli kyse 40 000, 160 000, sen päälle 160 000 yhteensä. Se on se luku, jonka eurooppalaisten on hoidettava. Minä todella toivon, että tällä kertaa joka ikinen on mukana. Ei mitään retoriikkaa tai runoilua, vaan nyt tarvitaan toimintaa tässä tilanteessa. What is happening? Mitä tapahtuu ihmisille? Nyt on kyse ei luvusta, vaan ihmisistä, ihmisyksilöistä, jotka tulevat Syyriasta ja Libyasta näinä päivinä. Se voisi olla yhtä lailla Ukraina huomispäivänä. Rupeammeko valitsemaan? Erottelemmeko ihmisiä kristittyjen, juutalaisten, muslimien kesken? Tämä manner on kärsinyt siitä, että on uskonnollisiin kriteerin eroteltu ihmisiä. Ei ole uskoa, uskontoa, filosofiaa, kun on kyse pakolaisista ja ihmisistä, jotka pakenevat. Hyvät naiset ja herrat, talvi on lähestymässä. Haluammeko todellakin, että ihmiset ja perheet nukkuvat rautatieasemilla Budapestissa tai muualla, teltoissa, kylmissä teltoissa yöt, kossilla tai muualla. Meidän täytyy nyt ottaa vastuullemme tuleva talvi, kun ihmiset ovat paineet syistä, joista olen jo puhunut. Totta kai sisäiset siirrot eivät yksin ratkaise tätä asiaa. Pitää paikkansa, että meidän täytyy paremmin auttaa niitä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua, jotka hakevat todennäköisesti turvapaikkaa ja sen saavat mahdollisesti, tai sitten ne, jotka ovat sitten lähteneet maista muista syistä, jotka e-, eivät kuulu turvapaikkaoikeuden piiriin. Komissio on esittämässäkin nyt luetteloa turvallisista maista, kun on kyse alkuperämaista. Luettelon avulla jäsenvaltiot voivat nopeasti käsitellä turvapaikkahakemukset niiden kansalaisten kohdalla, joiden oletetaan elävän turvallisissa maissa. Turvallisuus olettaman meidän mielestämme on oltava käytössä kaikkien maiden kohdalla, jos neuvosto on kerran päättänyt, että ne täyttävät kriteerit jäsenyydellekin. Varsinkin jos ajatellaan demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia. Tämä koskisi mahdollisesti myös muita ehdokasmaita Länsi-Balkanilla. Ajatellen sen niiden maiden aikaan saamaan edistystä kohti ehdokkuutta. Me tiedämme totta kai, että turvallisten maiden luettelo on vain menettelytapa kysymys asian yksinkertaistamiseksi. Ja minä haluaisin nyt korostaa tätä, että ei sillä kenelletään evätä perusoikeuksia, jos joku tulee Bosniasta, Herzegovinasta, Fyromista, Kosovasta, Montenegrosta, Serbiasta tai Turkista vaan että kansalaiset viranomaiset voivat keskittyä niihin pakolaisiin, jotka todennäköisimmin saavat turvapaikka-aseman, varsinkin kun on kyse Syyriasta tulevista. Tätä keskittymistä nyt todellakin tarvitaan nykytilanteessa. Turvallisten maiden luettelo ei siis epää turvapaikka-oikeuksia niiltä, jotka tulevat maista, jotka ovat luettelossa. Se on nyt tärkeää. Emme neutraloisi tässä millään tavalla Geneven yleissopimusta. Turvapaikkaoikeus on oikeus. Jos maa on turvallisena maana luettelossa, niin maan on myös sitten tajuttava, että jos heidät otetaan pois luettelosta, koska perusoikeuksia ei taattaisi, heidän maassaan, niin silloin he menettävät mahdollisuuden liittyä myös Euroopan unioniin. Nämä kulkevat käsi kädessä. Turvallinen maa, kyllä. Nyt on tullut korkea aika saada aika perustavanlaatuinen muutos siinä tavassa, jolla me turvapaikkahakemuksia käsittelemme varsinkin ajatellen Dublin-järjestelmää, joka edellyttää, että turvapaikkahakemus käsitellään siinä maassa, jonne ensin on tultu. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa turvapaikkapolitiikassamme. Me tarvitsemme enemmän unionia pakolaispolitiikassamme. Turvapaikka- ja pakolaispolitiikka edellyttää solidaarisuutta, joka on kiinteä osa meidän politiikkaamme ja meidän sääntöjämme – Siksi komissio aikoo myös esittää pysyvää sisäisen siirron mekanismia, siis todellakin pysyvää mekanismia sisäiselle siirrolle, jotta voitaisiin selvityä kriisitilanteista nopeammin jatkossa. Eli nopeammin kuin aikaisemmin. Yhteinen turvapaikka- ja pakolaispolitiikka edellyttää myös sitä, että turvapaikka- politiikka lähennetään yhä enemmän silloin, kun turvapaikka on myönnetty. Jäsenvaltioiden täytyy vielä kertaalleen miettiä omaa tukeaan kotouttamiselle ja osallistamiselle. Komissio on kyllä valmis myös miettimään, miten uusia varoja voidaan käyttää tukemaan ponnisteluja. Minä olen vakaasti sen puolesta, todellakin vakaasti sen puolesta, että turvapaikanhakijat saisivat myös työskennellä ansaita elantonsa itse, kun hakemuksia käsitellään. Leiva Työ, elannon hankkiminen on myös ihmisarvoon liittyvä asia. Ne, jotka tekevät työtä, saavat takaisin menettäneensä ihmisarvon. Ja siksi meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta me voisimme muuttaa kansallista lainsäädäntöä, jotta pakolaiset maahanmuuttajat voisivat tehdä työtä ensimmäisestä päivästä lukien, kun saapuvat Eurooppaan. Yhteinen pakolaisturvapaikkapolitiikka edellyttää meiltä myös yhteisiä ponnisteluja, jotta voidaan turvata ulkorajamme. Euroopan unionissa onneksi olemme luopuneet raja valvonnasta Schengen-alueen maiden kesken. Kyse on ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Se on aika ainutlaatuinen symboli Euroopan yhtenäistymiselle. Schengen-järjestelmää ei poisteta tämän komission virkakauden aikana. Mutta kolikon toinen puoli poistamiselle on, että meidän täytyy tehdä läheisempää yhteistyötä, jotta voimme jotenkin hallita ulkorajojamme. Tätä kansalaiset odottavat meiltä. Komissio totesi jo toukokuussa, ja sen totesin myös yhdessä Martinin, Diitin ja, ja ei kun en rouva kellaan osoittelevan herra Tsiprasia menetessä ajattelen. En sekoittaa teitä kahta toki. We need to sweat. Meidän significant. Bitte? Kommentti ohi mikrofonin. Kyllä minä näin hänet. Anteeksi Jose. Meidän täytyy vahvistaa Frontexia merkittävästi ja tehdä siitä täysin operatiivinen rannikkovalvontajärjestelmä myös. Mutta se totta kai maksaa, vaikka se on toteutettavissa, mutta komissio uskoo, että se on sen väärti. Siksi me olemme esittäneet hyvin kunnianhimoisia hankkeita, jotta tämä vartosto onnistuisi vielä ennen tämän vuoden loppua. Me tarvitsemme todella eurooppalaisen välineen ja yhteistä pakolaispolitiikkaa, mutta se tarkoittaa myös, että me avaamme myös laillisia kanavia muuttoliikkeelle. Mutta tehtäköön nyt selväksi, ei tämä auta tässä hätätilanteessa pakolaisia tässä kriisissä, jossa me nyt olemme. Mutta jos voimme taata turvallisemmat rajat ja pääsyn Eurooppaan, voimme hallita myös paremmin tätä liikehdintää ja näin ihmiskauppa olisi vähemmän houkuttelevampaa. Ei pidä myöskään unohtaa, että me olemme ikääntyvä manner, kun ajatellaan väestön kehitystä. Me tarvitsemme lahjakkuuksia, joita tulee kaikkialta maailmasta. Aikaa myöden muuttoliike muuttuu ongelmasta, jota pitäisi jotenkin hallita hyväksi voimavaraksi. Siksi komissio aikoo esittää hyvän paketin maahanmuuttoa varten ensi vuoden alkupuolella. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Muuttoliike on laillistettava. Ei riitä että taistellaan laitonta maahanmuuttoa vastaan. Meidän täytyy taata myös lailliset mahdollisuudet tulla Eurooppaan. Tämä onnistuu vain, jos me puuttumme alkusyihin, niihin syihin, miksi olemme joutuneet tähän vakavaan pakolaiskriisiin. Eurooppalaisen politiikan täytyy olla vielä vaikuttavampaa. Emme voi pelkästään ajatella, että olemme eripuraisia tai olla y- sivuttaa, jos joku on sodan kourissa. Meidän täytyy löytää ratkaisu. Ehkä olemme olleet liian heikkoja tässä. Ajatellaan Libyaa meidän täytyy tarttua tähän tarmokkaammin etsiä ratkaisukeinoja myös Syyrian kriisiin. Minä haluan nyt diplomaattista offensiivia aikaan, jotta voitaisiin puuttua kriiseihin Libyassa ja Syyriassa. Me tarvitsemme vahvempaa Eurooppaa myös ulkopolitiikassa. Olen iloinen, että Federica Mogherini, meidän hyvin päättäväinen korkea edustajamme. Hän on korkea, koska hän on korkeasti meitä edustanut, että todellakin diplomatia olisi paremmin mukana toiminnassamme. Hän on nyt valmistellut myös aloitteita tätä varten, jotta näemme, miten onnistumme jo ydinaseneuvottelussa ja haluaisin kiittää häntä erinomaisesta suorituksessa siinä yhteydessä. Jotta voitaisiin helpottaa korkean edustajamme työtä, Federikan työtä, komissio on tänään esittämässä, että me saisimme hätärahaston, jossa olisi miljardi euroa uutta rahaa, jotta voidaan puuttua kriiseihin Sahelissa, Afrikan sarvessa ja Pohjois-Afrikassa. Me haluamme auttaa maita luomaan vakautta luomaan paikallisen yhteisölle uusia mahdollisuuksia ja puuttua epävakauden alkusyihin, jotka ovat johtaneet ihmisten liikkumiseen ja laittomaan maahanmuuttoon. Minä odotan, että kaikki uudet jäsenvaltiot tulisivat mukaan myös yhtä korkealla tavoitetasolla. Me tarvitsemme tällaisen rahaston selvityksemme tulevista kriiseistä. Ja me tarvitsemme myös enemmän kehitysaputukea. En pidä tästä ilmaisusta kehitystuki, yhteistyö paremminkin. Mutta on täysin epänormaalia, että jäsenvaltiot ja EU ponnisteluja vähentävät kehitysyhteistyön parissa. Päinvastoin niitä pitää lisätä. I do not want minä en halua, herra puhemies, luoda mitään arkakuvitelja siitä, että pakolaiskriisi tässä olisi kovin pian ohi. Ei ole, ja me joudumme tunnustamaan sen. Mutta jos se tästä lykätään laivoja poispäin tai sytytetään pakolaisleirejä tai hyökätään avuttomien ihmisten kimppuun, se ei ole Eurooppaa se. Europe. Eurooppa on myös kerellinen kossilla, joka auttaa pakolaista. Eurooppa on ne opiskelijat Münchenissä tai Postamissa, jotka ovat auttaneet ihmiset, jotka tulet rautatieasemille. Euro ovat myös ne, jotka ovat toivottaneet tervetulleeksi Münchenin rautatieasemalla pakolaiset. The Europe. Se Eurooppa, jossa minä haluan elää, on nähtävissä niissä, jotka auttavat. En halua sellaista Eurooppaa, jossa ihmiset epäävät avun hädänalaisilta. Kriisi on paha ja totta kai vielä taivaalla on pitkä, mutta minä luotan teihin täällä parlamentissa, Euroopan demokratian talossa ja kaikissa jäsenvaltioissa – että me ratkaisemme tämän ja löydämme keinot selviytyä puolustaksemme yhteisiä arvojamme ja historiamme. Herra puhemies, hyvät parlamentin jäsenet ja moni ystäväkin, minä olin ylittänyt sen ajan, joka minulle annettiin puheenjohtajana puhua unionin tilasta. Mutta kun tiedetään, mikä unionin tila on, niin siihen tarvitaan aikaa. Ja vielä lyhyesti haluaisin muutaman sanan haluaisin sanoa myös Kreikasta, joka on lähellä sydäntäni. Käymämme keskustelu liittyen Kreikan ongelmaan, joka on myös meidän ongelmamme, oli vaikea keskustelu. Nimittäin minähän selitin selittämistäni, että silloinen pääministeri Ministeri, tietäköön, että täällä on euroalueella 19 demokratiaa, ei pelkästään vain Kreikkaa. Sitten on yleinen mielipide, parlamentaarikot, itse kunkin näkemykset. Kaikki tämä näkyy myös parlamentin kannanotossa kaikissa demokratioissa, jotka muodostavat euroalueen kokonaisuudessaan. Minä olen huomannut, että komissio oli kovien hyökkäysten kohteena monistakin jäsenvaltioista, kun ajatellaan, miten se pyrki ratkaisemaan tätä, vaikka tietenkin mitä lopullista ratkaisua vielä olekaan olemassa Kreikan ongelmaan. Minä haluaisin nyt toistaa täällä, ja sen olen todennut täällä teille aikaisemminkin, silloin kun vielä ensi kertaakin olin, että Euroopan unionin komission velvollisuus on ajaa yleistä etua ei kantaa huolta pelkästään Kreikan ongelmasta, mutta jos me olisi siihenkään puuttuneet, se olisi ollut anteeksi antamaton virhe. Se olisi ollut virhe ollut, jos emme olisi tehneet sitä, mitä me teimme. Minä ensimmäisten joukosta haluan tämän tunnustaa, koska ne, jotka hyökkäävät, yleensä tietävät paremmin kuin mitä komissio tai parlamentti, mitä pitäisi tehdä. En halunnut jättää tätä pelkästään Brysselin byrokratian valinnan varaan, vaikkakin heidän työnsäkin oli erinomaista, todellakin erinomaista, myös lomien aikana. En halua kuitenkaan tätä pelkästään Brysselin byrokratian varaan, kuten tyhmästi ja vulgaristi yleensä sanotaan ja ilmaistaan, kun puhutaan Kreikan ongelman ratkaisusta. Me herra Timmermansin, Dombrovskin, Moskovisin ja muiden kanssa etsimässä ratkaisua ongelmaan, joka edessämme oli. Väittää, että komissio ja sen puheenjohtaja ei olisi saanut sanoa, että ei ole mitään vaihtoehtoa. Ei vaan joka tilanteessa pitisi sanoa, että Brexit ei ollut mikään vaihtoa. Muuten se olisi ehkä tapahtunut. Ja minä totesin herra Tsipraksellekin ja Kreikan viranomaisille muutenkin, että ei pidä ajatella niin, että tällä tarkoitin sitä, että joka tapauksessa maa pelastettaisiin. Minä totesin Aleksi Tsiprakselle, että minä olen mikään taikuri, joka jäniksen tai kanin tai valkoisen hatusta nostaa, jos se mikä sujuisi. Kyllä hän tiesi, ja hänen piti tietää, ja hän kyllä tiesikin, että Grexit oli kyllä vaihtoehto, mutta ei sellainen vaihtoehto, joka pitäisi julkisesti tuoda esille. Toisin sanoen, tässä me teimme sen, mikä meidän pitikin tehdä, ja tehän tiedätte, että minä olen aina ollut sitä mieltä, että Kreikan ongelma ei ole vain pelkästään julkisen talouden vakauttamiseen liittyvä ongelma tai rakenneuudistuksiin liittyvä ongelma, vaikka kaikki tämä on tärkeää, vaan yhtä lailla se on myös ongelma, joka liittyy kasvuun, kasvun mahdollisuuksiin tuossa maassa. Ja Euroopan unionin on syytä olla onnellinen siitä, että se on osa meitä en pitänyt niistä kommenteista, joita tässä on kuultu matkan aikana, että me lähtiköön Euroopasta ja unionista eh, ikään kuin se olisi maa, joka ei olisi vakavasti otettavissa, Kreikka ja kreikkalaiset, joilla on vähät, vähät, vähäiset tulot, ovat kovia työntekijöitä myös ja haluavat päästä maassa eteenpäin. Ja siksi on syytä yhä enemmän kunnioittaa myös Kreikan kansakunnan ponnisteluja, niin me olemme tehneetkin tähän asti. Minä viitan siihen ohjelmaan, josta olemme sopineet. Sitä on syytä noudattaa myös, oli Kreikan hallitus mikä tahansa. Sen, siitä syystä, mitä se oli, mitä se on ollut ja mitä se on oleva. Tällä kertaa yhteisesti sovinnut säännöt unohdettiin, niitä ei noudatettu Tällä kertaa nyt todellakin täytyy tehdä se, mistä on sovittu. Ohjelmassa on 35 miljardia, joita komissio on nyt selmittämässä, jotta voitaisiin saada aikaan talouskasvua ja myös sosiaalista kasvua Kreikan tasavallassa. Ja minä haluaisin, että tämä tarjous, joka ei ole mikään almu tai lahja, että se hyväksytään myös Kreikassa. Totta kai kriisi ei ole vielä ohi tämän ratkaisun myötä, joka nyt Kreikan ongelmassa on löydetty niin kauan kuin meillä on 21 miljoonaa eurooppalaista ilman työtä ja 17 miljoonaa eurooppalaista euroalueella ilman työtä niin ei kriisi ole ohi. Kriisi on ohi silloin, kun meillä on täystyöllisyys. Joskus minä olen miettinyt, miksi tällainen manner kuin Eurooppa, joka on niin rikas, ottaa etäisyyttä ihan normaaliin käyttäytymiseen, jota pitäisi noudattaa kaikkien, kaikkien miesten ja naisten. Tämän päivän nuoret, huomisen aikuiset haluavat työtä. Mutta miksi ei ole sitten pyrkimystä luoda Euroopastamme sellainen manner, jossa saamme aikaan täystyöllisyyden ja tehdä kaikkemme sen puolesta. Ei se ole mahdotonta, jos vain haluamme. Se tietenkin edellyttää, että me noudatamme uskollisesti tätä vakauttamista, joka on tärkeää, jota ei voida korvata ei millään vaihtoehdolla, vaikka niitä on esillä. Sitten rakenneuudistukset toisena ja kolmantena sijoitukset. Me olemmekin esittäneet parlamentille ja neuvostolle sijoitusohjelmaa 75 miljardia ja sitä ollaan nyt selvittämässä yksityiskohtaisesti ja laajemmin minä uskon, että kaikki ne, jotka johtavat eurooppalaisia maita, kaikki taloudelliset toimijat, yritykset, yritysjohtajat, ammattiliitot, varmasti nyt ryhtyvät ajamaan kasvun Eurooppaa. Esitys sijoitussuunnitelmaksi, jossa valitettavasti on minun nimeni, varmasti helpottaa kaikkia tätä Junckerin suunnitelma, sijoitussuunnitelma, ehkä epäonnistuessaan löytää myös syyllisensä, mutta minä haluan sen, että ei syylliset sitä, vaan että kaikki toimijat ovat nyt mukana täytäntöön panemassa sijoitussuunnitelma, joka on Euroopan työllisyyden ja kasvun hyväksi. Mutta hyvät parlamentin jäsenet, ei tämä riitä. Meidän täytyy myös miettiä suuntaa jatkossa, mihin suuntaan mennä tulevaisuudessa. Siksi me olemmekin esittämässä ohjelmaa, niin kutsutun viiden puheenjohtajan ohjelmaa, emun uudistamiseksi siis mainitsin tässä viisi puheenjohtajaa, koska minä ei heikkouden hetkenä, vaan ylipäätään periaatteellisista syistä, että myös Euroopan parlamentin puhemies henkilökohtaisessa ominaisuudessaan olisi myös mukana, kun ryhdymme laatimaan kertomusta. Totta kai parlamentti nyt on sentään parlamentti. Ja ikään kuin Euroopan tulevaisuus, ikään kuin emun tulevaisuus voitaisiin hoitaa ilman, että siinä mukana suoraan olisi myös Euroopan parlamentti, niin se olisi harha-askel. Ja siksi halusin myös teidän puhemiehenne Martin Schulzin mukaan työhön. Hän esitti näkemyksen henkilökohtaisesta ominaisuudesta, ette te kaikki varmasti pitäneet niistä, mutta hän myös oli mukana toimintatyvällisessä keskustelussa esittäen niitä näkemyksiä, joita niin usein on kuultu myös parlamentissa, varsinkin niitä näkemyksiä, joita Otmar Karas ystävämme on esittänyt mietinnössään, joka aivan oikeutetusti on hänen nimellään varustettu, että todellakin meidän pitäisi saada enemmän emua kuin on tähän asti ollut. Totta kai tarvitaan myös taloushallintoa Euroopassa. En sano, että tätä ensi kertaa tämä. Minä olen jo vuodesta 1991 alkaen sanoa, kun olin nuori valtiovarainministeri ja Nikola muuten, joka on aina ollut tässä melkein rinnalla maassani. Minä myös emun hallitusvälistä kokousta johdin siellä oli neljä ihmistä, jotka halusivat taloushallinnon puolesta puhua. Jacques Delors, joka on erittäin hyvä malli edelleen, Pierre Bergouvois, ja ikävä, että hän on jo pois mennyt, ja Desta, joka oli siellä kertomassa, kuten aina, näitä asioita. Minä, joka olen myös aina edelleen paikalla, koska olen vähän ikuinen näissä tehtävissä, me neljä olimme eurooppalaisen taloushallinnon puolesta. Me halusimme perussopimuksen kirjatuksi säännöt, miten taloudellisesti euroaluetta hallittaa. Entäpä sitten, kun nyt jotkut tänään haluavat yhteistä verotustakin jopa. Ajatelkapa sitä. Tervetuloa seuraan. 25 years. Uh 25 vuotta sitten oli tämä. Me aiomme esittää teille nimenomaan näissä yhteyksissä, kun on kyse emun syventämisestä talletustakujärjestelmää. Minä uskon, että tämä yhteinen talletustakujärjestelmä on tarpeen. Todennäköisesti turhaanko se tehtäisiin ei, vaan et, ei niin, niin, että yhteisvastuullistetaan tai jälleen vakuutetaan, vaan tarvitaan myös tiettyä lisää turvaa tähän tallettajille ja säästäjille Euroopassa. Ja sen teemme. Minä olen sen puolesta, että saadaan aikaan eurooppalainen valtiovarainministeriö. Totta kai täytyy vielä keskustella kaikista yksityiskohdista, koska se nyt on vain iskulause sinällään. Ja täytyy täsmentää vielä sisältö, mutta euroalueella voisi olla yhteinen valtiovarainministeri, joka käyttää eurooppalaista vakausmekanismia hyväkseen, niin minusta se on ehdoton välttämättömyys jonain päivänä. Sitten finanssipolitiikkaa tai veropolitiikat, uniottomuus veropolitiikassa. Komissio saa tilaisuuden hoitaa asiat niin, että ainakin välittömän verotuksen saralla mahdollisimman nopeasti hyväksytään tiedonvaihdosta määräyksiä neuvostossa. Minä olen edelleen vakuuttunut siitä, että kun, kun jo 17-18 vuotta sitten olin tätä mieltä, että voitot on verotettava maassa, jossa ne on saatu. Ja se pitäisi ottaa kaikkialla Euroopassa käyttöön. Yhtä lailla meidän täytyy myös tämän yksinkertaisen säännön puolesta toimia, jolla on, joka on osoittanut ansionsa. Ja kun se ei ole noudatettu, niin se on osoittanut myös mitä haittaa siitä on, että kaikkialla Euroopassa – meidän täytyy noudattaa tätä sääntöä, eli että samasta työstä samalla alueella sama palkka. Se on vanha sääntö ja se täytyy elvyttää henkiin. Mitä tulee sitten Marian Tyssenin sosiaalisiasta vastaavan komission ja sen toimiin. Me olemme ehdottomassa sosiaalisten oikeuksien perustaa 2016 alkupuolella. Ei ole kyse vain rahasta Euroopan unionissa, eikä Kreikasta, eikä ole pelkästään Ukrainasta kyse. Euroopan unioni on yhteinen perusta sosiaalisille arvoille. Yhdessä meidän täytyy ne hyväksyä, niin me teemmekin. herra puhemies. Tässä on nyt aika iso ongelma minulla. Te haluaisit, niin joo, kyllä, lopettavan, mutta olen vasta puolessa välissä puhettani. J'ajouterai donc rapidement Ehkä voisi vielä nopeasti todeta, että Euroopan parlamentin täytyy olla myös euroalueen parlamentti. Ei jatketa näitä tällaista keskustelua ja sen kyseenalaistamista. Oui. Kyllä. Minä tässä vähän harjoitan valintaa Kyllä, minä uskon, että on välttämätöntä, että euroalueen kansainvälinen edustusta kohennetaan. Ei nyt ole järkevää, että Bretton Woodsissa tai IMFssä Eurooppa on ikään kuin kanatarha, jossa kaikki juoksevat kuin päätön kanaa. Eli nyt täytyy olla niin, että euroryhmän puheenjohtaja edustaa yksinään siellä euroaluetta. Sinne tarvitaan yksi ainukainen edustus myös IMFään. Il faudra... Täytyy tehdä niin, että maakohtaiset suositukset, jotka komissio ja neuvosto hyväksyy, tulevat myös täytäntöönpanon jäsenvaltiossa. Kun me ajatellaan näitä kolmia, jotka olemme esittämässä neuvostolle, niin ei tässä kuitenkaan mahdotonta vaadita kuitenkaan. Ei siinä nyt 20 uudistusta vaadita yhdessä vuodessa tehtäväksi ja siksi olemme päätyneet kolmeen uudistukseen jäsenvaltiossa, mutta sitten täytäntöönpanko on myös ne, että ne omitaan kansallisesti, jos komissio ja neuvosto uudistuksia ovat esittäneet. Yhdistyneestä kuningaskunnasta vielä sananen. Nimittäin kun olin kampanjassa mukana, minä halusin Britannian kanssa reilua diiliä ja olen aivan vakuuttunut siitä, että me saamme myös sellaisen Britannian kanssa. Olen komissiossa myös erityisryhmän perustaneet neuvotteluja varten Britannian kanssa. Muuten brittikansalainen vetää sitä. Hän on eurooppalainenkin, eikä mikään ristiriita sinällään siis. Minä Jonathan Fowlin ja Nigel Faragein välillä mietiskelin, mutta otin Jonathan Fowlin kuitenkin remmiin. Nigel totta kai vakaasti tukemassa tätä. Molemmat ovat eurooppalaisia tavalla tai toisella. Varmasti löydätte toisenne, totta kai. Totta kai yhdistynyt kuningaskunta ja brittihallitus ja poliitikot ovat oikeassa, kun kritisoivat Euroopan unioni siitä, että se oli liian virkavaltainen. Että liikaa on sääntelyä. Minun komissioni ohjelmakin on jotenkin sääntelyä lieventää ja varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa me teemme kaikkemme, jotta voimme Euroopan unionissa sääntelyä kohentaa. Parempi sääntely ei tarkoita kuitenkaan tuhoamista, ettei ole mitään sääntöjä, että Euroopan unionin pitäisi vetäytyä aivan kaikesta, jos halutaan kunnolla jotain järjestää Euroopassa. Me olemme käynnistäneet digitaaliset sisämarkkinat, energiaunionin. Askel askeleelta pääsemme eteenpäin myös sisämarkkinoiden loppusaattamisessa, koska sisämarkkinat eivät ole vielä kunnossa. Me teemme aloitteita aloitteiden perään edistääksemme yrittäjyyttä Euroopassa. Kaikki ne ovat myös niitä pyyntöjä, joita brittihallitus on esittänyt vielä äänekämin poliitikot siellä. Nyt ongelmana vain se, ettei sitä noin vain voi pyytää komissiolta, koska komissio tekee nimenomaan jo niin. Siksi haluaisin, että brittiystävämmekin tukisivat komission aloitteita ihan näillä samoilla aloilla. Todellakin meidän täytyy saattaa loppuun mahdollisimman moni näistä hankkeista hankkeista myös TTIP. Minä olen TTIPn puolesta. But I'm not in favor. Mutta en siitä, että luovutaan eurooppalaisista standardeista, periaatteista – kuten Britannian kohdallakin, työntekijöiden vapaa liikkuvuuteen ei saa puuttua. Ja yhtä lailla tämä koskee myös TTIPtä. Meillä on tietyt perusarvomme, periaatteemme ja niistä ei tingittä myöskään neuvottelujen aikana Yhdysvaltain kanssa. Ja kuten se siellä Malmströmkin kun hän on niin Euroopan komission jäsen, niin olen hänen lainan sen puolesta, että on mahdollisimman paljon läpinäkyvyyttä, mutta ei julkisesti neuvottelu ruveta käymään tai kannoja esittelemään. Me olemme heikossa asemassa ja sitä heikommassa asemassa olemme, mitä enemmän paljastamme siitä kumppaneille, siitä mitä aiomme sanoa kantoinamme. Nyt on kyse kansallisista neuvottelusta, puolustan avoimuutta, mutta myös vakavuutta mutta ja ne täytyy hoitaa vakavassa hengessä. Ehkä vielä Ukrainasta sananen. Me tuemme nykyisen presidentin demokraattisia pyrkimyksiä. Meidän täytyy häntä tukia, koska hän on niin urhea toiminnassaan eikä tämä ole mikään helppo asia toteuttaa siinä maassa. Ne, jotka esittävät epäilyjä meidän mukanaolostamme Ukrainan tapauksessa, niin osoittautuvat vääriksi ajatuksissaan, koska monissa neuvotteluissa me olemme antaneet tukea presidentti Poroshenkolle, mitä tahansa Ukraina on pyytänyt, ja näin jatkossakin aiomme tehdä. 3,41 miljardia on annettu makrotaloudellisena apuna eri hankkeissa ja ohjelmissa Ukrainassa. Me pyrimme sen aikaan myös sopimuksen, jotta voidaan taata taustoimitukset Ukrainaan ja siellä neuvomme myös ystäviämme oikeuslaitoksen uudistamisessa. Minä teen kaikkeni, jotta Euroopan neuvostokin antaisi viisumivapauden Ukrainan kansalaisille. Jos se edellytykset täyttyvät, niin se on toteutettava. Kuten Guy Verhofstadt totesi jo kuukausi sitten täällä parlamentissa, Maidan mielenosoitukset eivät pelkästään liittyneet demokratiaan, union jäsenyyteen. Ihmiset siellä ja nyt Ukrainassa asuvat ihmiset eivät halua maata, jossa korruptio rehottaa, kuten Ukrainassa nyt. Demokraatit Ukrainassa haluavat korruptiovapaan maan. Ja siksi meidän täytyy auttaa heitä tässä kysymyksessä myös. Haluaisin nyt sanoa, koska minä olen tarkkaan seurannut tätä, koko ajan olen tätä seurannut tarkkaan kun ajatellaan naapureita ne idässä, varsinkin Balkanin maita. Että turvallisuus ja, ja rajamme ovat koskemattomat. Tämän haluan ymmärrettäväksi tehdä myös Moskovassa selväksi. Balkania maiden ja muidenkin maiden täytyy ymmärtää, että solidarisuus ei ole pelkkää tyhjää puhetta, me olemme siellä nyt ja olemme siellä myös jatkossa, jos vain tarvetta on. Balkanilla, Puolassa, ehkä Puola ja puhuja korjaa Baltian maat. En minä tässä sekoita noita kahta. Siis puhun Baltian maista ja Puolasta. Ne ovat niin tärkeitä jäsen Euroopan unionissa. Eivät saa luulla, ettei ole siellä läsnä, jos jotenkin vain heidän rajansa tai turvallisuutensa olisivat uhattuina. Meidän velvollisuutemme on suojella myös heitä, jos tarvetta on. I don't know if you were... En tiedä. Mainitsitteko jotakin Luxemburgista? Armeijasta. Se on erinomainen armeija, se meidän armeija. 70 Siellä on, siellä on 700 sotilaita, jotka ministereitä suojelevat. Siitä ei välttämättä kauheasti ole apua, mutta muut ehkä voivat kyllä auttaa. Mietin, miksi minä oikein tykkään teidän keskeytyksistänne. Kyllä minä pidän niistä ne antavat innoitusta myös, koska ne muistuttavat minulle, mitä minulle pitää nyt aikaisemmin jo sanoa. En koskaan unohda kokousta ennen kuin minut Nigel Farage nimitettiin. Se oli hyvin avoin ja suorasukainen muuten. Se on se, se huumori on ainoa, joka meillä on yhteistä ylipäätään, mutta siinä, mikä ettei, se on jo jotain se. Could I have the permission of... Jos saisin vielä parlamentin puhemiehen luvan toimittaa teille teksti ilmastonmuutoksesta, koska se on kyllä tärkeää, mutta aika on loppumassa. Olen jo 72 minuuttia 15 sekuntia puhunut. En todellakaan haluaisin enempää puhua. Ai siellä on uusia ystäviä tullut. Ne, jotka istuvat parlamentin keskiössä, sanovat, että että jo siellä väsyy, mutta ne, jotka siellä istuvat, haluavat minun jatkavan. Selvä. E- Herr Kommissionspräsident, warten Sie mal einen Augenblick. Komission puheenjohtaja, odotatteko hetkisen? paikalla istuva edustaja laittaa juuri Merkel-naamarin päähänsä ei Merkeliä nyt tarvitse rakastaa, mutta teille tuo naamari kyllä tekee ihan hyvää, täytyy sanoa. Ilmeisesti kollega Bonano, teidän showne on nyt ohi, istukapa jälleen alas. No, komission puheenjohtaja, jatkakaa, olkaa hyvä. Yeah. Okay. Bye bye. Ähm, ja tätäkin Euroopan veronmaksajat rahoittavat. Olkaa hyvä, herra Juncker. The, the European Parliament. Euroopan parlamenttipuhemies on paikka, jossa voi tavata ihan kenen tahansa ja kaikki. Union in diversity. Unioni monimuotoisuudessaan. Puhemies, haluaisin sanoa muutaman sanan. Aikahan tässä alkaa olla kortilla. Ilmastonmuutoksesta vielä kuitenkin puhuisin. puhetekstini tullaan jakamaan jatkossa laajemmille piirille, mutta mielestäni meidän pitää olla todella kunnianhimoisia unionissa Pariisin konferenssissa. Uskon, että olemme jo ryhtyneet huomattaviin ponnisteluun, ehkä ei tarpeeksi, mutta enemmän kuitenkin olemme tehneet kuin jotkut muut ovat saaneet aikaan. Me tartumme perussyihin ajatellen jo tulevaa maahanmuuttotulvaa tulevina vuosikymmeninä jolle me tarttu kunnollisella tavalla ilmastonmuutosongelmiin, koska huomisa aamuna meillä tulee olemaan näitä ilmastopakolaisia. Meidän pitää tietää, se ei pidä sitten olla yhtään hämmästynyt, kun ensimmäinen, ensimmäiset ilmastopakolaiset ovat tulossa Euroopan. Meidän pitää toimia nyt, koska meillä ei ole aikaa hukattavana ja tämän takia haluan, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat mahdollisimman kunnianhimoisia Pariisin konferenssissa. Mutta tässä yhteydessä sanoisin, että olen sitä mieltä, että EUn ei pitäisi allekirjoittaa mitä tahansa sopimusta. Meidän painopisteenämme täytyy olla se, että hyväksytään vahva, sitova, kunnianhimoinen, globaali ilmastosopimus. Se on meidän velvollisuutemme, meidän pitää taistella sen puolesta ja meidän pitää nousta niitä vastaan, jotka eivät jaa tätä näkemystä. EU ei ole neutraali, mitä tulee ilmastopoliittisiin kysymyksiin. Meidän pitää olla esimerkkinä, mallina muille. Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs. Tässä puhemies, hyvät naiset ja herrat. en nyt puhunut välttämättä kokonaisuudessaan unionin tilasta, mutta täällä teidän edessänne en halunnut runoakaan kertoa EUsta. Puheen myönnän tässä lopussa, että puhuin kyllä liian pitkään. Ja joudun nyt rajustikin leikkaamaan tätä puhettani, mutta mielestäni siis tiivistäen EU ei ole hyvässä jamassa tällä hetkellä. Uskon kuitenkin myös, että meidän velvollisuutemme ei ole olla tekemättä mitään äh, emme voi vain arvostella EUta. Tämän menneen vuoden aikana olemme ryhtyneet tiettyihin uudistuksiin, jotka mielestäni ovat huomattavia. Ja me olemme hyväksyneet eurooppalaisen ö, äh, muuttoliikeagendan komissiossa. En hyväksy sellaista, että väitetään, että maahanmuuttokysymyksissä väitetään, että komissio ei ollenkaan toiminut. Vielä tänä aamuna minä kuulin Saksan televisiossa saksalaista Bayerin ministeriä. Hän arvosteli sitä, että komissiota ei näy missään. Minä kyllä olin lomalla. Ettekö te olet sitten lomalla koskaan tänä kesänä? Olette ihan oikeassa. Mutta minä kyllä tein työtä kymmenen päivää lomani aikana Kreikasta ja maahanmuuttokysymyksistä. Komissio teki toukokuussa ehdotuksia. Sitä ei tarpeeksi selvästi aina sanota. Emme me huomaa tätä ongelmaa nyt, kun jo toukokuussa sen huomasimme. Nyt näyttyneen nyt näihin, tähän järkyttävään tilanteeseen vasta nyt, nyt, mutta me tiesimme sen jo aiemmin. Nous avons adopté euh, me olemme laatineet useita äh, lisäyksiä energiakysymyksen sisämarkkinoiden toimintaan. Sama koskee pääoman liikkeitä. Halusin toimia yhteistyössä komission kollegojeni kanssa ja kiitän heitä lämpimästä tästä hyvästä yhteisymmärryksestä ja yhteistyöstä. Sehän ei ollut ihan itsestäselvä asia. Ne, jotka ovat olleet pääministeriä tietävät, mikä odottaa toimeenpanevaa elintä aina ja ymmärtävät kyllä, minkälaisia rajoituksia liittyy komissionkin toimintaan, mitä tulee yhteistoimintamahdollisuus. Olen ylpeä tästä komissiosta, jota olen saanut johtaa. Olen todellakin ylpeä, koska ensimmäisenä virkakauttamme kuukausina olemme lähettäneet lainsäätäjille, kahden lainsäätäjille huomattavia lainsäädäntöaloituksia, aloitteita kysymyksistä, jotka liittyvät juuri näihin komission kymmenen painopistealueeseen. Ja olen todellakin ylpeä näistä asioista ja siitä, että minut on valittu arvokkaan komission. Jos kaikki ei tietenkään mene hyvin, emme elä mm, täydellisessä maailmassa, maailma olisi parempi, jos me itse olisimme parempia, joten meidän täytyy nyt tarttua tähän tehtävään ja kääriä hihat ylös. Tunnen kyllä Euroopan unionin heikkoudet, mutta vielä heikommin menisi Euroopassa, jos tai ei olisi. Joten jatketaan rohkeasti eikä menetetä rohkeutta. Kiitos, herra Juncker. Hyvät naiset ja herrat, Juncker, haluan teille henkilökohtaisesti sanoa, että me kaikki tiedämme, että viime sunnuntaina teidän äitinne kuoli ja teidän isänne on erittäin sairaana sairaalassa. Se, että tänään olette asettanut velvollisu- velvollisuutenne henkilökohtaisten tunteidenne edelle, siitä haluan kiittää teitä ja haluan ilmaista meidän kaikkien osanottomme teidän hankalaan henkilökohtaiseen tilanteeseenne sekä äitinne poismenojohdosta. johdosta. Das Wort für die EVP Fraktion hat. EPP-ryhmän nimissä puheenvuoron käyttää nyt edustaja Weber. Puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, neuvoston edustajat, hyvät kollegat. Ensin kiitän puhemiestä näistä äskeisistä sanoista ja liityn näihin osanottoihin EPPn nimissä. Meillä on nyt komission puheenjohtaja, joka tänään esitteli unionin tilaa ja teki selkeitä ehdotuksia. Kiitos niistä. Aluksi haluan käsitellä kaikista kriittisintä aihetta maahanmuuttokysymystä. Kun EPP tapasi Milanossa, niin Italian ministeri oli siellä kanssamme ja hän kertoi meille siitä, kuinka hän kävi pakolaiskeskuksessa Etelä-Italiassa ja puhui äidin, äidin kanssa. Ja hän kertoi, että hän lähti Afrikasta viiden lapsen kanssa ja saapui Italiaan yhden hengissä olleen lapsen kanssa. Hän kertoi, että tämä äiti oli katsonut tyhjin silmin häntä. Ja Hyvät kollegat, kun puhutaan numeroista, niin on tärkeää muistaa, että jokaisen numeron takana on ihminen. Siksi Euroopan on kannettava humanitaarinen vastuunsa. Meidän on autettava ihmisiä, jotka kolkuttavat meidän ulkorajoillamme ja meidän on taattava apu heille. Kuten komission puheenjohtaja totesi, niin jos Libanon ja Jordanian kaltaisilta mailta tämä onnistuu, jotka ovat köyhempiä kuin me, niin kyllä Euroopankin pitää pystyä kantamaan humanitaarinen vastuunsa. Hyvät kollegat, olemme kuulleet tästä nyt puheenvuoroja ja esimerkiksi Slovakian pääministeri sanoi, että hän haluaa maahansa pelkästään muita kuin muslimeja, siis pelkästään kristittyjä. Ja kristillisdemokraattina EPPn edustajana haluan itse sanoa, että en ole ylpeä siitä, että olemme Euroopassa keksineet kristittyjen oikeudet, vaan siitä, että olemme keksineet ihmisoikeudet ja niitä meidän pitää puolustaa aina ja kaikkialla. Viime päivinä on ollut sellaista ilmassa, että Eurooppa on epäonnistunut. Tätä on saatu lukea kaikista tiedotusvälineistä. Corriere della Sera kirjoitti tästä vähän aikaa sitten ja Franco Frattini, entinen sisäasiakomissaari, totesi, että että kymmenen vuotta sitten jo komissiossa ehdotettiin turvallisten lähtömaiden periaatetta, mutta silloin jäsenmaat eivät tukeneet tätä ajatusta. Kollegat, nyt Eurooppa ei ole epäonnistunut. Se nähdään myös komission ehdotuksista. Bryssel ei epäonnistu eikä Strasbourg, vaan kansallinen egoismi tällä mantereella on se, joka nyt epäonnistuu. Tästä huolimatta meidän on muistettava todellisuus. Viime vuonna kaksi kolmasosa Euroopan tulleista käännytettiin täysin säännönmukaisesti ja siksi meidän on muistettava lähtömaiden ohella myöskin ulkorajavalvonta ja tarkastukset. Meidän on varmistettava se, että turvapaikkaoikeutta voidaan käyttää, mutta sitä ei voida käyttää väärin. Tässä kaikki tästä maahanmuuttoasiasta ja nyt siirryn käsittelemään toista valtavaa aihetta, talouskriisiä. Tarvitsemme työpaikkoja, tarvitsemme tulevaisuuden näkyviä nuorille ihmisille. Me sisämarkkinat mainittiin tässä toistaiseksi, ne ovat aina pystyneet turvaamaan kasvun ja vaurauden ja niin pitäisi olla jatkossakin. Vapaakauppaa tarvitaan, mutta sen pitää olla globaalia vapaakauppaa, joka tukee meitä ja auttaa Eurooppaa. Meidän täytyy torjua nuorisotyöttömyyttä, siksi odotan komission toimenpiteitä tässä asiassa. Ja meidän on tuettava myös maanviljelijöitä, joilla on hankalat olosuhteet ja heidänkin on pärjättävä tässä hankalassa markkinatilanteessa. Ja lopuksi sitten taloustilanteesta ja Kreikasta erityisesti jos halutaan luoda tulevaisuutta, niin pitää kääntää katseet esimerkiksi Irlannin ja Portugalin suuntaan. Siellä on hienot tulevaisuuden ja kasvun mahdollisuudet. Kreikan suhteen on hukattu paljon aikaa. Täällä parlamentissakin on käyty keskusteluja Kreikan pääministerin Tsipraksen kanssa, mutta kyllähän nyt on ansainnut meidän kunnioituksemme kurssimuutoksestaan ja hän on ymmärtänyt, että ilman taloudellista vakautta ja uudistuksia hänen maallaan ei ole tulevaisuutta. Ja Tsipras on täten osoittanut, että vasemmistolainen ideologia on epäonnistunut tällä mantereella ja siksi myöskin Podemos ja Espanjassa odottaa sama kohtalo. Olisi vielä paljon sanottavaa, hyvät kollegat. Ukrainan kysymyksestä sanon, että meidän ei pidä unohtaa tätä konfliktia. Olemme avoimia keskustelemaan viisumikysymyksistä, joihin komission puheenjohtaja viittasi, ja tarvitsemme investointisuojaa epävakaille alueille ja meidän ei pidä hyväksyä Putinin jäätyneitä konflikteja. Ja meidän on lähetettävä sellainen signaali, että olemme avoimia erilaisille järjestelyille ja haluamme osallistua rakentavaan keskusteluun. Komission puheenjohtaja Juncker on todellakin poliittinen puheenjohtaja ja onnistuitte nyt keskittymään niihin kaikista keskeisimpiin kysymyksiin Euroopan suhteen ja osoittaneet, että tarvitsemme uusia aloitteita ja tuloksia. Ja viime vuosina yli puolitoista miljoonaa työpaikkaa on syntynyt EU-hun. Tämä liittyy myöskin unionin ja komission hyvään työhön. Ja voin taata teille, Juncker, että teillä on työohjelmallenne myös jatkossa EPPn tuki. Kiitoksia Weber. Ja sitten SD-ryhmän nimissä puheenjohtaja Pitellä. Grazie Presidente. Kiitos puhemies. Huomaan, että tuolla on neuvoston puheenjohtajan paljon tyhjänä noin retorisesti sanottuna, mutta jos ajatellaan kaikkea tätä eurooppalaisen vastauksen viipymistä, tämä ristiriita on nyt ratkaistava kerta kaikkiaan. Te puheenjohtaja Juncker olette kyllä paikalla. Ja kuten puhemies totesi, suru sydämessänne. Ja läsnäolollanne ja puheellanne te osoititte suurta rakkautta toimielimien kohtaan. Kiitos siitä. Ja kiitos myös hyvästä puheestanne. Minäkin aion puhua hyvin suorasukaisesti myös maahanmuutosta. Kuten te totesitte, Euroopan on, on jälleen oltava Eurooppa, löydettävä itsensä ja taattava solidaarisuus. Kun ihmiset pakenevat sotaa. Totta kai heidät on otettava vastaan. Jos sanoo, että Eurooppa on olemassa yhteisönä ja yhteisvastuuna, niin katsokaapa ja menkääpä kaduille. Ja siellä on käsin kosketeltavissa kansalaisten solidaarisuus. Usein puhutaan kansalaisten etäisyydestä, mutta nyt tämä on, meidän on opittava kansalaisista meidän on rohkeasti toimittava ja komissio maahanmuutossa on pärjäämässä varsin hyvin, että saadaan pakolaisten jakoon pakkoa ja mietitään Dublinia uudelleen. Meidän ryhmämme on teidän rinnallanne tässä taistelussa. Totta kai tässä on muitakin hätätilanteita kuin pakolaisuus, sosiaalinen hätä. Tällä mantereella vaietaan ja nyt tämä maa jakaa, maa, maa jakautuu köyhinä rikkaisiin. Te puhuitte kolmasta sosiaalisesta aasta. Me haluamme konkretiaa ensinnäkin, että nyt voimassa olevia sääntöjä noudatettaisiin ja vahvistetaan myös väärinkäytön valvontaa. Ja lisäksi meidän täytyy päästä eroon sosiaalisesta polkumyynnistä. Siinä täytyy täysin miittää myös komennettujen työntekijöiden määräyksiä. Meidän täytyy epävarmia työsuhteita ruveta korjaamaan ja nollatuntisopimuksia. Ja sisäksi me tarvitsemme vero-oikeudenmukaista, kun te totesitte, verot on maksettava siellä, missä voitto syntyy. Ja tästä pitäisi tulla yhteinen veropohja ja tarvitsemme myös maakohtaista raportointia. Neljänneksi, emme saa unohtaa myöskään sitä, mitä Kreikassa on tapahtunut. Te ette unohda sitä. Todellakin kun no, on kyse Euroopan talousun liitosta ja siinä täytyy miettiä myös, mitä sanovat viisi puheenjohtajaa raportissa, mutta se on vain alkua. Me emme saa unohtaa myöskään sitä osviittaa, jota on Pervaus mietinnöstä saatu. Se on hyväksytty täällä parlamentissa. Lisäksi haluamme, että puhutaan verovilpistä ja kierrosta. Ja sitten myös valtion meille sosiaalidemokraateille on nyt syytä puhua uudelleen myös eurovelkovelkakirjoista ja viidenneksi meidän täytyisi saada tukea myös sijoitussuunnitelmasta reaalitalouteen ja yhteiskuntaan. Sellaista taloutta täytyy saada aikaan, joka olisi kestävällä pohjalla. Kiertotaloutta tarvitaan. Siksi ei pidä myöskään unohtaa Pariisin tulevaa konferenssia. Vielä lopuksi Puhemies Schulz totesi tämän alustuksessaan, sota on meidän ovellamme. Syyria, Libya, Ukraina, mutta kun ajatellaan mikä tilanne oli vuosi sitten, niin kiitos Federica Mogherinin, Eurooppa on ottanut askeleita eteenpäin. Ja nyt sen sijaan, että olisimme heikkoina, me olemme läsnä ja arvostettuina. Meidän täytyy puuttua alkusyihin kaikessa epävakaudessa maailmalla. Euroopankin täytyy jälleen olla Eurooppa ja investoida solidarisuuteen ja yhteistyöhön kansakuntien kesken. Me emme saa unohtaa Afrikkaa, vaan tarvitsemme sinne kunnon strategian pitkällä aikavälillä. Te sanotte paremmin kuin minä, että emme saa toista tilaisuutta. Tämä on nyt ennennäkemätön kriisi, josta ei päästä pois. Ja meidän täytyy keskittyä olennaiseen, eikä pelkästään turvautua markkinoiden hegemoniaan tai rahoitusmarkkinointaan häikelemättömällä tavalla. Tämä on meidän valintamme ja tähän päätään, kuten totesitte, täytyy miettiä, kenerinä olemme ne, jotka johtavat men tappioon vai niiden, jotka johtavat voittoon. Kiitos, herra Pitella. Sitten ECR nimissä puheenjohtaja Kamala. Herra Juncker, ennen kuin aloitan, minäkin haluaisin viitata siihen, mitä herra Schultz sanoi. Haluan osoittaa kunnioitusta teille, teidän rohkeutanne kohtaan. Te olette velvollisuuden tuntoinen tullut tänne paikalle puhumaan tänään. Emme ehkä aina ole samaa mieltä, mutta teidän rohkeutanne ja velvollisuuden tuntoinen täytyy kyllä tässä kehua ja kiittää. Kiitos. Don't worry, I'm not softening you up for number niin älkää pelkkä, en ole pehmeä muissa kohdissa. Vuosi vuoden jälkeen istun täällä parlamentissa, puhutaan retoriikkaa monin puolin. No, näinhän parlamentit tekevät, ne keskustelevat. Olemme kuulleet paljon ideologisia kysymyksiä, idealismia on ilmassa. Jotkut sanovat, että vain suurempi EUn rooli on vastaus. Toiset sanovat, että EU on syynä kaikille ongelmillemme. Ja pelk- kuullaan näitä samoja tänään taas. Ja siksi emme koskaan saakaan mitään aikaa. Siksi EU räpiköi kriisa toiseen. Minä tiedän, että monet meistä kautta poliittisen spektrin olemme tulleet politiikkaan mukaan, koska halusimme auttaa ihmisiä. Mutta tässä salissa me paralysoimme tätä keskustelua, tätä mannerta liiallisella ideologisella puheella, dogmilla. Ja eh, ne ovat niin kuin hiekkalinnoja, jotka sulavat mereen kuitenkin aina loppujen lopuksi. Aikoina keskustelu reitä. Mm, joskus taas se, mitä tarvitsemme, on realismia. Me tarvitsemme jonkin verran eurorealismia. Ja tämä maahanmuutto, pakolaiskriisi on yksi esimerkki tästä. Monet ihmiset tämän salin reunoilla pyrkivät sekoittamaan, hämmentämään, sotkevan pakolaiset ja ma- maahanmuuttajat, jotta päästäisiin heitä enemmän lisää sisään tai pidettäisiin heidät vielä tehokkaammin EUn ulkopuolella. Mutta meidän pitää ymmärtää tämä ero. Ihmiset, jotka pelkäävät henkensä puolesta, etsivät turvapaikkaa, ovat turvapaikan hakijoita. Meidän pitää ymmärtää, minkä takia he pakenevat. Mutta ne, jotka eivät pakene nälkää tai vainoa, meidän pitää ymmärtää, että tämä on ihmisluonto, etsiä parempaa elämää itselleen. Mutta meidän täytyy puhua suoraan. Näissä tapauksissa eh, täytyy seurata oikeita kunnollisia sääntöjä. Meillä on lailliset maahanmuuttoväylät, niistä pitää pitää kiinni ja säännöstä myös, mutta meidän pitää olla rehellisiä myös äänestäjiemme suuntaan. Syyrian sodan vaikutukset Libyan, Eritrean, Ukrainan ja muiden kriisimaiden tapahtumat tulevat kestämään kauan. Ne, jotka sanovat, että löytyy helppoja ratkaisuja, he ovat todella väärässä, mutta EU:ssa sen sijaan, että etsitään yhteisiä ratkaisuja, huomaamme, että to, toimielimemme maamme yrittävät löytää synt, syntipukkeja, etsivät syyllisiä, eivätkä yritäkään löytää ratkaisuja enää. On joitakin maita, jotka yksipuolisesti kirjoittavat sääntöjä uusiksi, toiset taas selvästi rikkovat sääntöjä. Mutta jos on yksi asia, missä EUsta olisi hyötyä, mitä mieltä olemmekin, niin silloinhan meidän pitäisi saada maat yhteen tekemään yhteistyötä ja etsimään ratkaisuja yhdessä. Joten istun nyt pöydän ääreen. En tarkoita vain EU-valtioita. Tämähän on kansainvälinen kriisi, jossa tarvitaan kansainvälisiä reaktioita en, Syyrian pakolaisissa 90 prosenttia heistä on Libanonin, Turkin leireillä, mutta joissakin lähinnä maat eivät tuota ketään vastaan. Ottaa nyt selvää, mitä mikin maa voi tehdä auttaakseen näitä ihmisiä, jotka pakevat henkensä edestä. Mutta puhutaan suoraan, jos kerrotaan maille, mitä niiden pitää tehdä, pakotetaan ne hyväksymään suunnitelmat. Siinä on vaarana vain suurempi syynnittely. Ehkä jotkut tuntevat olonsa paremmaksi, mutta pelkään, että tässä vain kriisi vaan pahenee ja olemme vielä kauempana ratkaisun löytämisestä, koska eri maat voivat auttaa ihmisiä eri tavoin ja pitää tunnustaa tämä tosiasia. Kyllä Kyllä, jotkut maat ehkä haluavat ottaa pakolaisia EU-hun. Se on heidän valintansa, mutta toista voivat sanoa, että haluavat auttaa heikoimpia Syyrian leireillä ja sen ulkopuolella. Meillä on velvollisuus auttaa miljoonia ihmisiä, jotka ovat joutuneet pakenemaan konflikteja, ei vain tuhansia, jotka onnistuvat pääsemään tänne Euroopan rannoille. Ja tämän takia jotkut maat, mukaan lukien oma maani, keskittävät toimensa juuri näihin pakolaisleireihin, pyrkivät auttamaan kaikkein haavoittuvaisempia ja heikompia, antavat miljardin edestä apua syyrialaisille leireille ja auttavat satoja tuhansia afrikkalaisia pakolaisia. Itse asiassa pidämme kiinni sitoutuman BKTLstä, jotta tehostetaan rakennusta köyhimmissä maissa Euroopassa. Ei pidä unohtaa tämän tyyppistä avustamista. Muutkin maat voivat antaa oman panoksensa, antaa enemmän rahoitusta. Voidaan perustaa turvapaikanhakukeskuksia lähellä näitä tapahtumia ja kriisipaikkoja, että ihmiset eivät joudu näiden ihmiskauppiaiden kynsiin. Jotkut voivat tarttua tiukemmin vielä näihin ihmiskauppiaisen salkuettaisiin. Pitäisi vakauttaa tilannetta, näin voimme palauttaa ne, joilla ei ole legitimisyyttä olla täällä. ESR on realistinen, me haluamme käytännöllisiä ratkaisuja. Ei pitäisi olla mitään pyhiä lehmiä, jos haluamme, haluamme tämän ongelman yhdessä ratkaista. Puheenjohtaja Juncker, viimeisen vuoden aikana olemme nähneet valtavasti laastarointia täällä Euroopassa, ei ole kyse vain eurokriisissä. Meidän pitää lopultakin löytää todellisia ratkaisuja laastareiden, laastareiden sijaan ja toimia realistisesti. Syyttely on, aika on ohi. Toivottavasti tällaista ei enää tänään kuulla. Se saattaa kyllä päästä otsakkeisiin, mutta ei luo mitään ratkaisuja, joten istutaan yhdessä pöydän ääreen tekemään työtä. Eurooppa ei tarvitse uutta rauta verhoa, vaan rautasta tahtoa, että löydetään yhdessä ratkaisua. Toivottavasti te voitte tämän nyt viestin kuulla. Kiitos edustaja Kamal. Nyt sitten ALDE-ryhmän nimissä edustaja Verhofstadt. Mr. President, I am... Ensinnäkin puhemies, henkilökohtaisesti jo esitin nämä sanat Junckerille, mutta minäkin haluan tässä julkisesti vielä pahoitella hänen äitinsä poismenon johdosta myös ryhmämme nimissä. Puhemies, ehkäpä voisimme ensi vuonna organisoida tämän keskustelun vähän eri tavalla ja kutsua ne parikymmentä valtion ja hallitusten päämiestäkin Täällä talon vasemmalla puolella näyttäisi olevan tyhjiä paikkoja heitä varten. Tuskinpa Junkerilla on puolitoista tuntia puheaikaa unionin tila puheessaan, joten tässä löytäisiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, saataisiin päämiehet tänne ja sitten Tuskkin voisi olla täällä. Kyllähän hänen nyt pitäisi olla pysyvän puheenjohtajan Tuskin täällä myöskin paikalla. Tiedän kyllä, että hän on Ramallassa ja Jerusalemissa, Lähi-idässä kiertämässä. Ja hänen tehtävänsä hän on nyt käydä eri pääkaupungeissa suunnittelemassa tätä yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Mutta tästä päästäänkin siihen, että tarvitaan poliittista yhtenäisyyttä ja yhteistä tahtoa. Kamal tässä juuri totesi, että pitäisi päästä poimimaan ne pakolaiset niin kuin halutaan. Britanniassa tällä tavalla ja Saksassa toisella tavalla ja Unkarissa toden totta toisin. Mutta eihän tällaista ongelmaa näin voida käsitellä. Pakolaiskriisi on meidän yhteisellä vastuullamme EU:ssa. Siitä tässä on kyse. Meidän täytyy lakata toimimasta ja pelkästään reagoimasta. Jäsenvaltiot reagoivat, ne eivät toimi aktiivisesti. Huhtikuussa me lisäsimme pikkasen Frontexin budjettia Välimeren kriisin ratkaisemiseksi ja nyt luulemme, että se on ratkaistu. No, ei se suinkaan ole. Alle kaksi kuukautta myöhemmin pakolaismassat tukkivat rautatietunnelin Britanniaan ja mitä tehdään? No, laitetaan lisää rahaa ja ruokitaan näitä pakolaisparkoja Kaleessa ja todeta, että no jälleen ongelma ratkaistu. No sitten Budapest. Se, mitä sieltä on nähty, valtavia pakolaismassoja rautatieasemalla ja heitä on kohdeltu täysin epäkunnioittavasti. No avataan vähän rautat tieyhteyksiä ja päästetään heidät Itävaltaan ja jälleen on ongelma ratkaistu. Ei, vaan tämä on täysin häpeällinen asenne Euroopan kannalta, sillä pakolaisia ei pidä kohdella tällä tavalla. Meidän on tunnustettava, että jotkin maat kantavat kyllä vastuunsa, esimerkiksi Saksa. Münchenissä 20 000 pakolaista otettiin vastaan viidessä päivässä, mutta Joissakin maissa sanotaan, että ne otetaan saman verran viidessä vuodessa, ja jotkin maat toteavat, että ei yhtään meille, kiitos. Ja on räikeässä ristiriidassa se, että tuhannet tavalliset ihmiset ovat todella osoittaneet solidaarisuutta paljon enemmän kuin eurooppalaiset valtionjohtajat. Ja Juncker, nämä sanat eivät suinkaan ole teille suunnattu, vaan neuvostolle, koska siellä se ongelma tänään on. Meidän pitää lakata puhumasta Euroopan kriisistä, sillä ei se ole Euroopan kriisi, vaan se on Euroopan puutteen kriisi. Dublin ei ole Eurooppaa. Dublin itse asiassa kieltää koko Euroopan äh, idean ja sysää ongelman kreikkalaisten ja italialaisten hartioille te Juncker jo toukokuussa otitte erittäin tärkeän askeleen tässä vastuunjaossa ja neuvosto toivottavasti ei kuukausien päästä, vaan jo lähipäivinä pystyy hyväksymään tämän idean laillisen maahanmuuton helpottamisesta. No, voidaan sanoa, että pakolaisuus on myös talouspakolaisuutta. No, tottahan se nyt näinkin on, mutta meidän täytyy ratkaista tätä ongelmaa helpottamalla laillista maahanmuuttoa. No meilläkin on tämä sininen kortti täällä, täällä, täällä talossa, mutta, mutta sitten pakolaisyhteyksissä pelkästään Saksa on hyödyntänyt tätä sinistä korttia, tai voidaan kehitellä jonkinlainen vihreä kortti myöskin Eurooppaan, EU-hun, tämän laillisen maahanmuuton helpottamiseksi. Hyvä puhemies, kaikista tärkeintä on todeta, että neuvoston on ymmärrettävä, että jos meidän lähiympäristössämme on kriisejä, niin me maksamme siitä lopulta hinnan. Ei voida ajatella, että on ihan okei, okay, että Lähi-idässä tai Afrikassa tai jossain muualla Euroopan ulkopuolella on kriisejä, sillä kyllä me siitä kärsimme aina. Ja parlamentissa mekin olimme varmoja siitä, että ei Syyrian sota meille kuulu. Siitä on puhuttu täällä vaikka kuinka monta kertaa ja sanottu, että no ei tässä nyt mihinkään toimenpiteisiin ole aihetta. Demokraattinen prosessi ja niin poispäin. No sitten tuli ISIS ja sen jälkeen tämä valtava pakolaiskriisi. Meidän täytyy tosiaankin tehdä jotakin. Jos tämän keskustelun lopussa vain toistetaan vanhoja mielipiteitä ja ratkaisuja, niin ei se toimi. Me tarvitsemme uutta ajattelua ja meidän on YK puitteissa vedottava Syyrian tilanteen ratkaisuun ja helpotettava pakolaisten tilannetta niin, että he pystyvät myös palaamaan kotiinsa aikanaan. Minä vetoan teihin, Juncker, sekä neuvoston puheenjohtajaan, että te vetoatte meidän edustajiimme YK turvallisuusneuvostossa jotta siellä alettaisiin mahdollisimman pian etsiä uudenlaista ratkaisua Syyrian kriisin ratkaisemiseksi, sillä se on ainoa kestävä mahdollisuus. Kiitos edustaja Verhofstadt. Sitten GUE-ryhmän nimissä edustaja Zimmer. Puhemies, puheenjohtaja Juncker, myös minun ryhmäni nimissä haluan ilmaista syvän osanottoni ja sympatiamme teille ihmisenä. Jean-Claude Juncker, teillä on meidän sympatiamme, enkä varmasti ole ainoa tässä parlamentissa, joka tuntee tällä tavalla teitä kohtaan. Mutta sitten tämä puhe, jonka tänään piditte ja jossa käsittelitte Euroopan unionin tilaa ja tärkeimpiä ydinkysymyksiä – Maahanmuuttoproblematiikasta ottaisin esille kaksi tärkeää asiaa. Tiedämme, että eräs prinsessa joutui Zeusin kaappaamaksi aikoinaan ja hänestä sitten saatiin koko Euroopan nimi. Ja jos historiallisesti näin ajatellaan, niin on epätodennäköistä, että pakolaiskriisi kovin nopeasti päättyisi, sille vastaavaa on ollut seurassamme hyvin pitkään. On totta, että se on nyt tämän vuosisadan suurimpia haasteita ja meidän on aivan samoin kuin ilmastonmuutoksen yhteydessä käsiteltävästä kokonaisvaltaisesti ja globaalisti ja toimittava yhteisesti. Minä ymmärsin teidän ehdotukseni ennen kaikkea viestinä kaikille niille, jotka tässä salissa tai näiden seinien ulkopuolella jäsenvaltioiden tasolla edustavat rasistisia kantoja ja ovat sitä mieltä, että Eurooppa pitää sulkea ja Euroopan ei saa olla avoin maailmalle ja että Euroopan pitäisi huolehtia ennen kaikkea omasta edustaan. Tarkastelemme teidän konkreettisia ehdotuksianne yksityiskohtaisesti. Jotkin menevät oikeaan suuntaan, jotkin eivät mene liian pitkälle, mutta niistä puhutaan myöhemmin lisää. Joka tapauksessa kannatan kaikkia niitä ratkaisuehdotuksia, joilla laajennetaan laillisia maahantulomahdollisuuksia EUn alueelle. Se on reilu ja solidaarinen lähestymistapa ja sellaista tarvitaan. Meidän ei pidä pitää kiinni mistään kiintiöjärjestelyistä, jotka sivuuttavat ihmisten yksilöllisen tilanteen. Perheiden yhdistäminen on otettava huomioon. Ja pidän sitä lupauksena, että pyritte varmistamaan Geneven pakolaisyleissopimuksen toteuttamisen ja sen, että oikeus turvapaikkaan säilyy ja sitä puolustetaan. Koska Tämä asia aivan keskeisesti liittyy Kriikkaan, eh, Kreikkaan ja siihenkin liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Koko pakolaiskriisi kulminoituu Kreikkaan. Esimerkiksi Kosin saarelta nähdyt kuvat asettavat kyseenalaiseksi sen, voiko valtio ylipäänsä toimia tai kantaa vastuuta pakolaisten suuntaan se, sen kuumemmin kuin muuallekaan. Myös Unkarissa on rikottu tabuja pakolaisten yhteydessä. Ja ihmisiä on siellä kohdeltu kaltoin. Ja täytyy todeta, että valtiovarainministerit ovat tavallaan ottaneet valtionpäämiehet panttivangeiksi Euroopassa. Pääministerit istuvat katseluhuoneessa ja seuraavat mitä talouspuolella tapahtuu. Tämä, tälle on saatava loppu. Ja jos pyritte muuttamaan tätä tilannetta, silloin teillä on meidän tukemme, sillä emme halua, että valtioiden ja hallitusten päämiehet joutuvat tinkimään asemastaan talousasioiden hyväksi. Voisitteko lopettaa, sanoi puhemies. Kyllä, lopetan aivan pian. Junckerkin puhui yli kolminkertaisesti. Ja puhemies, teille, te olette puhuneet, puhunut jo hyvin pitkään myös. Niin. Juncker, pyysitte, että ette, ette laske yksittäisiä sanoja puheessanne, että emme laskisi sanojanne, mutta kuitenkin pyydän, että haette todellakin muutosta ja ei voi olla, että emme toimi yhtenäisesti. Edustaja Zimmer, tämä on täysin, tätä ei mitenkään voida hyväksyä. Annoin teille reilusti puheenaikaa ja ylititte sen kahdella minuutilla ja sitten toteatte, että no kun Junckerkin puhui pidempään, niin, niin äh, niin, tekin voitte puhua ja sieltä oikeasta siivestä en kiitos myöskään tarvitse tähän kellottamiseen apua. Kiitos puhemies, herra Juncker. Olen näinä vaikka aikoina teidän rinnallanne. Olen myös sydämestäni mukana tukemassa teidän tavoitteinne osalta Euroopan hyväksi. Euroopan unioni perustuu ihmisarvon kunnioittamisen periaatteessa, demokratian vapauteen, tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin, per, oikeusvaltioperiaatteeseen, myös vähemmistöjen kunnioittamiseen. Ne ovat yhteisiä arvoja jäsenvaltioille yhteisössä, jota moniarviaisuus, syrjimättömyys ja suvaitsevaisuus leimaavat, kuten myös oikeus ja naisten miesten tasa-arvoa. Tästä unionista me nyt keskustelemme. Mistä unionista puhutaan sitten, kun ainoastaan kasvu ja syrjiminen, epävarmuus, köyhyys, eriarvoisuus, työttömyys ovat esillä, kun jäsenvaltiot harjoittavat verosotaa. Mistä unionista on kyse sitten, kun pakolaisdraaman edessä pelkästään rajoja nostetaan tai muuria rakennetaan. Ja tästä tulee pelkästään kansallisen itsekkyyden teatteria ja kukaan ei halua vastuuta kantaa. Hyvät kollegat, Lissabonin soti, sopimus, josta puhuttiin, haluaa yhä tiivimpää Eurooppaa kansakuntien kesken, mutta minusta pelkästään sydän tuntuu kutistuvan tästä entisestään, kuten myös mielet. Minä mainitsin tämän perussopimuksen ja se on edelleen elossa kaikkien niiden mielissä, jotka tässä hätätilanteessa haluavat humanitaarisessa ja demokraattisessa hätätilanteessa ryhtyä toimiin yhdessä. Minä ajattelen niitä kansalaisia, jotka arjessa pyrkivät selviytymään noudattaen tasa-arvoa ja ihmisarvoa, kunnioittaen planeettamme rajoja myös, johon kaikki kuulumme. Ajattelen niitä opettajia, jotka nuorille tarjoavat välineitä, jotka voivat muokata elämänsä. Minä ajattelen niitä maanviljelijöitä, jotka haluavat meitä ruokkia harmoniassa meitä ruokkimaan maan kanssa. Me tarvitsemme oikeudenmukaisia ratkaisuja, jotka ovat kestävällä pohjalla meidän aikamme ongelmiin. Ajatellen yrittäjiä, jotka ovat taistelleet myös ratkaisujen puolesta. Minä ajattelen niitä pankkireita, jotka haluavat palvella rahoituksellaan yhteiskuntaan. Minä ajattelen niitä taiteilijoita, jotka tuulessa ja tuskussa haluavat meitä auttaa esittää kaiken kauheita tässä ihmiskunnassa. Usein on kyse niistä samoista, jotka haluavat vastustaa diktatuuria, lyhyen aikavälin voiton tavoittelua ja ihmisen ja luonnon riistoa. Ja kuten totesitte puheenjohtaja tekin tässä humanitaarisessa kriisitilanteessa, onko mitään hyvää, parempaa ilmaisua tästä hengestä kuin useassa jäsenvaltiossa kansalaiset menevät ottamaan vastaan ja auttamaan pakolaisia, jotka kuolemaan ja tuhoa pakenevat. Hyvät ystävät, Euroopan unionia on itsensä käpertymisen vastakohtoa. Te asetatte Euroopan muuta maailmaa vasten. Ja siinä panna myös eurooppalaiset vastakkain toisiaan. Euroopan unioni on myös avoimuutta ja yhteisvaltuutta taiteilijat ja toimijat tänä päivänä pitävät elossa tätä arvoja ihan, että herra Juncker, hyvät kollegat, meidän täytyy tältä pohjalta rakentaa liittoutumia, siltoja rakentaa, herättää toivoa. Jos me menetämme toivon, on se mennyttä myös Eurooppa. Ja muistuttakaa mieliänne vain siitä, että vuosi sitten täällä Paavi totesi, että meillä on kaksi vastuuta ottaa vastaan ja toimia myös konfliktin syytteen selvittämiseksi. Totesitte aivan oikein myös keväällä, jo viime keväällä, että tekään odotelleet turhaan. Teitte ehdotuksia, jotka osoittavat kyllä suuntaa. Me todellakin tarvitsemme jatkuvasti jakeluvälineen myös pakolaisten jakamiseksi. Me tarvitsemme laillisia väyliä Eurooppaan niin että päästään eroon myös tästä kuolemaan johtavasta bisneksestä, jota salkunit harjoittavat. Puhemies, lopuksi me tarvitsemme myös konkreettisia toimia tässä tilanteessa. Nimini, ryhmäni nimissä haluan tehdä konkreettisia ehdotuksia. Tässä parlamentissa me kokoonnumme noin 50 päivää vuodessa ja, ja, ja lämmitetyt tilat, toimistotilat ovat tyhjinä muun osan vuodesta täysin hyödyttöminä. Siksi esitämme, että me tämä parlamentin toissijainen toimipaikka, jossa on hyvät olosuhteet, pannaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilapäiseen käyttöön, että pidämme sitten tarvittaessa täysistunnot Brysselissä. No niin, hyvät kollegat, siinäpä konkreettinen ehdotus, niin että meidän parlamenttimmekin voisi liittyä tähän eleeseen käytännössä osoittaa, että me kannamme vastuuta solidaarisuudesta ja ihmisarvosta. Kiitoksia, edustaja Lambert. Sitten EFTD-ryhmän nimissä Edustaja Farage. Kiitos herra Juncker. Te olette nyt aivan väärässä. Minä varoitin tätä keväällä. Yhteinen turvapaikkapolitiikka on niin laaja eu että kuka tahansa, joka tulee EU-maaperälle, voi pysyä täällä. Se johtaa valtaviin raamatullisiin mittasuhteisiin ja tämä nyt alkaa jo näkyä. Ja niin kuin Saksa tässä toivotettiin viime viikolla, että oikeastaan kuka tahansa voi tänne tulla. Nyt on hiukan liian myöhäistä alkaa laatia luet josta voi tulla, josta ei. nyt vaan voidaan heittää vain passit välimereen ja sanoa, että he tulevat Syyriasta. Kuten me tiedämme, enemmistö ihmiset, jotka tulevat tänne, Slovakin pääministeri oli tässä tarpeeksi rehellinen, sanoi tämän suoraan, enemmistö tänne tulevista ovat taloudellisia maahanmuuttajia. Tämän lisäksi niin kuin aikaisemmin on näitä todisteita Iseksen toiminnasta. He käyttävät näitä reittejä hyväkseen jotta heidän taistelunsa pääsevät Euroopan alueelle. Meidän täytyy olla hulluja, että, te, te, että annamme tällaisen ri, vaaran tapahtua. Jos me haluamme aidosti auttaa aitoja pakolaisia, jos me haluamme suojella yhteiskuntaamme, yhteiskuntiamme, Pitäisi lopettaa nämä rikollisjengit ja pitäisi estää näiden veneiden tulo, niin kuin Australia, Australia teki. Ja silloin voimme arvioida, kuka ansaitsee pakkolaisen aseman. Panin merkille kommenttini, koska kansanäänestys on tulossa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Odotan näkeväni teidät yhdistyneessä kuningaskunnassa. Varmasti käytätte kymmeniä miljoonia puntia siihen, että me, me ajattaisimme teidän laillanne, mutta voisin kuitenkin varoittaa tätä henkilökohtaisesti ehdottaisin, että jos päästäisiin eroon, muus, että se, että me muutamme mieltä, jos hiukan vähennetään lainsäädäntöä, eli te anna meille kontrollia takaisin ja itsemääräämisoikeutta rajoistamme, silloin britit tulevat kyllä äänestämään EUn jättämisen puolesta, jos siis tähän ei suostuta. für die ENF. Sitten ENF-ryhmän nimissä edustaja Filippo. Il est simple de résumer. On vaik- se on helppo ilmaista nykyinen tilanne. Se on kriisi, kulttuuri, diplomaattisesti, koska olemme vain mykkänä ja alistumme notanerissa Syyriassa, Libyassa ja näiden maiden harmiksi, jota me olemme tuhoamassa, koska nyt olemme ennennäkemättömän islamistien tulvan alla tai pakolaisen alla. Tämä on todella huolestuttavaa niitä hulluja ajatuksia, joita te täällä että joita jäsenvaltioille esitti, että 160 laitonta jaettaisiin pakolla jo ensi viikolla eri maihin ja uhkasitte rahoituspakotteilla jäsenvaltiot, jotka ovat vastahakoisia, ikään kuin olisivat vain vulgaaria rikollisia. Me emme halua enää tätä, koska työttömyys, köyhyys ja pakolla maahanmuutto muutenkin on meidät jo hukuttanut. Ja kuitenkin idässä on paljon rikkauksia, jotka on sulkenut ovensa. Me emme halua enää hyväksyä tätä. Ja mitä tulee maanviljelijöihin, he varmasti arvostavat sitä, että voivat hyötyä teidän almustaan ja 150 miljoonaa kuin 4 miljoonaa annetaan laittomille. Totta kai demokraattinen kriisikin, se nähdään yhä selvemmin joka päivä, kun kansakuntia halveksitte toimillanne. Miettikääpä siinä, kun puhutte vain aina Euroopasta, Euroopasta, Euroopasta, ikään kuin se olisi ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Teidän atlanttiset kuvitelmannekin ovat esimerkkiä siitä, että et, et, johda muuhun kuin tappioon. Ja totta kai tämä varmasti kyllä omaan tuhoon hukkuu ja, ja se alkaa Briteistä ja kansakunnat saavat mahdollisuuden vaurauteen, demokratiaan ja rauhaan. Das Wort hat jetzt die Fraktionslo Sitten ryhmin kuulumattomien edustajien puheenvuoro. Edustaja Morvai. Thank you. Kiitos. Patriotit, yhdistykää. Ensin halusin kirjoittaa, että unkarilaiset patriotit yhdistykää, koska olen hyvin huolissani omasta kotimaastani. Sitten halusin kirjoittaa Euroopan patriotit yhdistykää, sillä tiedän, että Euroopassakin monet isänmaan ystävät tuntevat samoin. Ja lopulta sitten tajusin, että patriotteja ei ole pelkästään maahanmuuton kohde maissa ja kauttakulkumaissa, vaan myös lähtömaissa, Afrikassa, köyhissä Aasian maissa. Meillä kaikilla on sama unelma. Haluamme elää kotimaassamme ja tehdä töitä sen hyväksi rauhassa pitää huolta juuristamme ja kulttuuristamme ja perinteistämme. Yhdistykäämme, aloittakaamme yhteistyö yhteisen unelmamme puolesta ja tehkäämme maailmasta parempi paikka. Kiitos. Äh, äh, Sitten neuvoston puheenvuoron käyttää ministeri Schmidt. Monsieur le Président, mesdames puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, komission puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Neuvoston nimissä ensin haluan kiittää puheenjohtaja Junckeria hänen puheenvuorostaan koskien Euroopan unionin tilaa, hänen tarkasta analyysistään, hänen näkemyksestään haasteista, joita EUlla on hän selitti asiat niin kuin ne ovat, mutta ennen kaikkea kiitän häntä hänen ehdotuksistaan ne olivat tärkeitä aloiteehdotuksia eri aloilta. Te olette aivan oikeassa puheenjohtaja. Nyt ei voida toimia niin kuin on tavanomaista. Nyt tarvitaan rohkeaa toimintaa, poikkeuksellista toimintaa, innovatiivisuutta. Kun otetaan käyttöön tämä kyky unionissa Euro- me olemme, pystymme tähän Euroopassa tänä historiallisena hetkenä, ikävä kyllä. Me elämme todellakin näitä historiallisia hetkiä, niin kuin esimerkiksi silloin, kun Berliinin muuri kaatoi ja Euroopan manner yhdistyi. Euroopan pitää vastata huomattavaan kriisiin. Ja sillä on todellista poliittista, tarvitaan poliittista tahtoa, solidaarisuutta, kykyä toimia tarvitaan eurooppalais, eurooppalaisia tyyppisiä asioita. Tässä korostettiin sitä, kuin korostettiin maahanmuutto- ja pakolaistilannetta. Elämme kriittisiä aikoja EU-ssa. Hiljattaiset tapahtumat vahvistavat, vahvistavat tämän. Ne ovat niin laajoja ilmiöitä, että me tätä osanneet odottaa. Tämä ylittää tavallaan meidän kykymme. Tämä puhuttelee arvojamme ja ihan totta tämä koettelee välineitämme ja sääntöjämme ja tällä hetkellä me emme varmastikaan voi nyt epäröidä tai tehdä, mitä tulee oikeus sisä, sisäasiain ministereiden neuvostoon heinäkuussa, teemme kaiken, jotta saataisiin aikaan toimenpiteet, joilla toimia pyrittiin perustamaan poikkeuksellinen väline joka liittyi uudelleen sijoittamiseen ja sisäisiin siirtoihin pakosten kohdalla. Tämä ei suinkaan ollut helppoa, en peittele sitä, eikä tämä ole vielä riittänyt. Meidän pitää mennä pidemmälle ja tehokkaammin ja nopeammin. Uusi ehdotus, joka on tullut puheenjohtaja Junckerilta tänään, on tärkeä panos tässä prosessissa ja uusia neuvoston kokouksia on suunnitteilla. Meidän pitää kaikkien olla tietoisia asioiden kiireellisyydestä ja meidän täytyy koota voimamme meidän ei pidä olla jakautuneita. Eurooppa kyllä pystyy hallinnoimaan tämän kriisin. Tässähän mainittiin 0,1 prosenttia väestöstä on pakolaisten osuus. Ei se ole mikään valtava määrä. Mutta Eurooppa pystyy hallitsemaan tämän kriisin, jossa toimii arvojensa mukaisesti, ei käpery itsensä. Siis pystyy osoittamaan todellista poliittista tahtoa, yhteistä sellaista. Puheenjohtaja tekee työtä, puheenjohtajavaltio tekee työtä jatkuvasti kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Pyrimme kokoamaan jäsenvaltiot, olemme lähissä yhteistyössä EU-toimielimiin, tietenkin komission kanssa aivan erityisesti. Tässä tarvitaan ponnistelua kaikilta, se on selvää. Palaan tähän kohta, kun keskustelemme muuttoliikettä ja pakolaistilannetta Euroopassa. Arvoisa puhemies, meillä on tilaisuus esitellä muita painopistealueita kaudellamme, jotka ovat pitkälti samansuuntaisia kuin komission puheenjohtaja esitti. On totta, että meidän ei pidä unohtaa työttömyyttä. Tarvitaan elpymistä, sitä pitää tukea, ja ongelmia liittyy aivan erityisesti nuorisotyöttömyyteen. Meillä on investointisuunnitelma, nyt sitä pitää rohkeasti ja nopeasti alkaa toteuttaa ja komission puheenjohtaja mainitsi tämän puheenjohtajavaltion Luxemburgilla on erittäin tärkeä ja Tiedän, että olemme tässä ihan samoilla aaltopitoksilla teidän kanssanne, arvoisa puheenjohtaja. Meillä on erittäin tärkeää se, että syvennetään sosiaalista, sosiaalista ulottuvuutta EU-ssa. Kuuntelin tarkasti, mitä te sanoitte sosiaalista polkumyynnistä äh, samanpalkkaisesta samasta työstä. On tärkeää, että vapaa liikkuvuus säilyy ja jotta tämä voidaan säilyttää, niin tietenkin täytyy luoda tämä tasapaino toisaalta sosiaalisten oikeuksien ja talousten vapauksien välillä. Me tuemme komissiota kun se pyrkii vauhdittamaan sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti digitaalisissa kysymyksissä. On myös totta, että digitaalinen vallankumous tulla teollisuutemme palvelusektorimme, se muuttaa meidän tapamme tehdä työtä, joten työmarkkinamme muuttuvat ja se vaikuttaa huomattavasti myös ihmisten koulutukseen ja pätevyyteen ja meidän pitää kiireellisesti tarttua myös tähän puoleen asioissa. Mitä tulee kestävän kehityksen haasteisiin, ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan, meidän pitää ottaa kaikki voimat käyttöömme tulevassa kansainvälisessä konferenssissa COP21 on tärkeä tapahtuma, koska haasteet ovat niin isoja. Meidän ei pidä unohtaa, ja näin sanottiinkin täällä, että tämä pakolaiskriisi perustavanlaatuisella tavalla on tulosta muista kriiseistä, järkyttävistä konflikteista aivan Euroopan lähinaapurustossa. Ja sitä paitsi kun minä katson naapurustoa, me ei voida sanoa, että vakautta sieltä löytyisi. Siellä on valtavasti kriisejä ja erilaisia konflikteja, joten Euroopan EUn pitää olla kansainvälinen toimija. Yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikalla on tärkeä rooli Federikan johdolla ja minä uskon, että meidän pitää sitoutua, mutta myös sitoa kansainvälinen yhteisö mukaan tähän toimintaan, erityisesti YK-tasolla. Kiitän teitä huomiostanne. Kiitos herra Schmidt. Nyt sitten EPPn edustaja Roil. Komission puheenjohtaja, puhemies, neuvoston puheenjohtaja. Ensinnäkin Kiitos Jean-Claude Junckerille siitä, että hän selvästi totesi, että Eurooppa on enemmän kuin jokin yksittäinen hanke. Siinä on kyse perusteista ja arvoista. Tämä pakolaiskysymys on mahdollisuus tuoda näitä arvoja enemmän keskiöön. On historiaa, on, on tehtävää, on avun tarvetta. Meidän on autettava, eikä pelkästään puhua, vaan myös konkreettisesti tehdä jotakin, ja jäsenvaltioilla on tässä paljon kotiläksyjä tehtävänä. Siksi kiitän myös siitä, että todettiin, että asiaan liittyy myös toinen puoli, nimittäin turvalliset lähtömaat. Ja on torjuttava ihmissalakuljetusta ja mahdollistettava kotimaahan palaaminen. Tämä osoittaa sitä, että ei ole mitään standardivastausta, jolla koko asia ratkaistaan tuosta noin vaan hokkus pokkus vaan siihen liittyy monenlaisia eri näkökohtia. Kiitos tämän asian huomioon ottamisesta. Jäin kuitenkin kaipaamaan sitä, että miten tämä valtava haaste oikein rahoitetaan. Miten varmoja olemme siitä, että Euroopan kansalaiset ovat kanssamme tällä tiellä? Se onnistuu vain silloin, jos Euroopassa on täystyöllisyys ja hyvä taloustilanne, eikä tämä ongelma koske pelkästään Kreikkaa, vaan puutteita on muissakin maissa. Miten järjestetään Euroopan kasvu, miten järjestetään sisämarkkinat, sääntely, energian hinnat, yritysten tukeminen, innovaatioiden ja tutkimuksen kysyminen. Esitän vain nämä kysymykset, ei ole aikaa käsitellä niitä tarkemmin, mutta tämä on tärkeä haaste, jos haluamme ratkaista muita ongelmia, ja tässäkin odotan komissiolta johdonmukaisia toimia. Kiitos. Kiitoksia edustaja Roil. Sitten edustaja Rodriguez. Monsieur le Président, vous venez de faire... Puheenjohtaja, te esititte urhean puheen Euroopan unionin ja eurooppalaisten unionin puolesta. Me tuemme teitä tähän suuntaan. Yes, European Union is... Kyllä, meillä on edessämme eksistentiaalinen kriisi. Ja nyt oikeastaan on kyse myös siitä, että meidän täytyy kysyä, minkälaisia me olemme, me eurooppalaiset. Tämmöisessä kriisissä asiat voidaan ratkaista vain eurooppalaisin ratkaisuin. Kun meidän rajoillamme on nyt tragedia, humanitaarinen kriisi, joka on aivan mittaamattoman suuri, niin totta kai ainoa ratkaisu on aidosti eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, kun muuttopaineet ovat yhä suuremmat rajoillamme niin totta kai ainoa ratkaisu siihenkin on aidosti eurooppalainen maahanmuuttoagenda, vahvempi yhteistyö kehityksen kysymyksissä. Kun jännitteet ovat kasvamassa myös työmarkkinoilla, niin sielläkin ainoa ratkaisu on palata täystyöllisyyteen tavoitteena ja investointisuunnitelma varmasti on kaikkein tärkein moottori siinä. Mutta voidaanko nyt sanoa, että kaikki jäsenvaltiot ovat luoneet edellytykset tämän agendan täytäntöpanemiseksi? Enpä usko. En usko. Niin kauan kuin euroalue on niin kirjava alue, eikä se johda lähentymiseen. Siksi totta kai emu on tästäkin syystä niin tärkeä. Lopuksi toteaisin, että me todella tarvitsemme aidosti eurooppalaisia ratkaisuja. Siksi me parlamentin jäsen edustamme emme pelkästään maittamme kansalaisia, vaan eurooppalaisia kansalaisia kokonaisuudessaan. Grazie. Kiitos. Niin, en voi sinisen korttia nyt myöntä, koska olemme vahvasti myöhässä ja haluan myös, että kaikki noudattavat heille myönnettyä puheaikaa muuten tässä kaikki viivästyy. Ja iltapäivälläkin on tulossa monta keskustelua. Minä joudun olemaan aika tiukka toisin kuin ehkä aikaisemmin, jotta puheaika ja aikataulu ylipäätään voidaan kunnioittaa. Edustaja Terry Gabras, minuutti. Grazie, presidente. Mr. Juncker, We know... Puhemies herra Juncker, me tiedämme, että niiden pakolaisten tilanne, jotka ovat onnistuneet Euroopan maaperällä pääsemään, on dramaattinen. Teknisiä ja poliittisia ratkaisuja kipeästi kaivataan. Meidän pitää puhua nyt rehellisesti ja suoraan, niin kuin tekin sanoitte, te viittasitte näihin taustalla oleviin pääsyihin. Meidän pitäisi eettisesti tarkastella asiaa. Se usein unohtuu. Ensimmäinen asia, joka pitäisi tehdä neuvostossa, komissiossa ja täällä parlamentissakin, on tunnustaa se seikka, että jotkut Euroopan maat pitkälti, ei pelkästään, mutta pitkälti ovat vastuussa tämänhetkisestä tilanteesta. Ei vain sen takia, että hyökättiin Irakiin, vaan myös sen takia, että ne ovat syyllistyneet tehottomuuteen tai mm, tehottomuuteen monissa lähi ja Välimeren alueen konflikteissa, jotka ovat sitten synnyttäneet tämän tilanteen, josta kannamme he, äh, taakan. Heidän pitäisi olla rehellisiä, pitäisi ymmärtää paremmin toiset, va, äh, to, äh, ne toimenpiteet, joihin meidän pitäisi välittömästi ryhtyä. Edustaja Kastal. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja Juncker, te puhutte tänään siitä, että meidän täytyy kantaa vastuun. Olen samaa mieltä siitä ja nyt se todellakin on huono asia, että tuskin paikalla ikään kuin omatunto olisi likainen. Meidän täytyy puhua myös Euroopan unionin jäsenvaltiosta eikä unionista. Todellakin unioni on se, missä otetaan mittaa myös meidän periaatteista ja vastaanottokyvystä, ajatella Maaren Ostrumia tai pakolaisten auttamisesta. Ja, ja jotkut itäiset maat ovat unohtaneet sen, että heilläkin on aikanaan pakolaisia. Ja tässä ei edes tajuta, mitkä on kauppapolitiikamme seuraukseen ja monikansan yritysten toiminnan seuraukseen ja ne pitää tuomita, mutta sitä ei tehdä, kuten ei myös amerikkalaisten tai kiinalaisten monikansallisten yritysten toiminnan seuraukset tai TTIP, tai sitten niin kutsutut liittolaiset arabimaissa, lukunutta Libano ja Jordania, ne eivät ole tehneet oikeastaan yhtikäs mitään auttaakseen syyrialaisia veljään tai irakilaisia veljään, mutta aika paljon luodakseen epävakautta Lähi-idässä joidenkin meidän hallitustemme avustuksella. Ja sitten talouskriisi Euroopassa, joka on heikentänyt vain heikkoja ja vahvistanut vahvoja. Tämä on kylläkin hyvin tekopyhä ja raukkamainen Eurooppa. Sen sijaan me tarvitsemme arvojen yhteisöä, ei pelkästään maahanmuuttajia varten, vaan meidän täytyy kaikkien kantaa vastuuta. Ehkä jotkut hallitukset haluavat päästä kukaan veräjästä meidän täytyy saada rauha, mutta oikein rauha aikaan meidän mielestä. No- Seuraavaksi edustaja De Graaf. Pyydän, että noudatatte puheaikaa. Jos ette niin tehdä, niin siitä kärsivät kollegat sitten. Puhemies, tänään herra Juncker esitteli so- sopimuksen siitä, että pitäisi jakaa pakolaistaakka. Tämä, on tämä, ju- tämä ei ole Junckerin suunta, vaan Merkelin suunta. Angela Merkel, presidentti Hollandin kanssa, laati tämän suunnitelman ja haluaa määrätä sen kaikille EU-ssa, mutta EUn demokratian tila käytännössä, mitä sille kuuluu. Me emme voi ottaa vastaan kaikkia näitä no, he ovat sanoneet eh, ka- ka- karmean tilanteiden. Meidän pitää antaa sitten ilmaiseksi rahaa äh, turvapaikanhakijoille. Markkinoiden suuntaan ei sanota, että pitäisi lopettaa tällainen ilmainen rahanjako kuka tahansa, vaan tänne tulee turvapaikkaa hakemaan olosuhteet, kuinka arveluttava tahansa. Merkelin suunnitelma liittyy Schengenin alueeseen. Nyt näitä laittomia maahanmuuttajia, niissä on mukana, heissä on mukana myös terroristeja. Herra Juncker, puhukaa uudestaan rouva Merkel ja kertokaa hänelle, osoittakaa solidarisuutta eurooppalaisia vastaan, y- osoittakaa ymmärrystä turvallisuustarpeita varten ja lopettakaa jakelemasta rahaa tuhans, sadolle tuhansille, kun, samalla kun tuhannet eurooppalaiset itse elävät köyhyydessä. Bricht. Edustaja Olbricht. Komissi, Puhemies, komission puheenjohtaja, puolalaisen valtuuskunnan nimissä EPP-ryhmässä haluan ilmaista osanottomme teille, puheenjohtaja. Ja sitten tähän poliittiseen puoleen. Haluan todeta tässä vielä keskeneräisessä tilanteessa, että Puolalla on itäraja, EUn itäraja, ja aivan oikein totesitte, että myös Ukrainassa tilanne voi muuttua hyvin traagisesti. Tilanne on hyvin epävarma, emmekä tiedä mitä siellä seuraavaksi tapahtuu. Taakanjako ei ole ratkaisu, vaan tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa tämän ongelman hoitamiseksi. Tilanne on niin monimutkainen ja dynaaminen ja muuttuva, että tietenkin me tiedämme, että käsillä on humanitaarinen kriisi. Tiedämme sen myös Puolassa, mutta meidän on myös keskusteltava siitä, miten todella voimme ottaa enemmän pakolaisia vastaan ja tällaisista ehdotuksista keskustellaan. Tämän prosessin täytyy kuitenkin olla kansallisvaltioiden käsissä. Komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, meillä on omissa maissamme tiettyjä haasteita ja tunnennemme tarkasti, mutta emme aio hyväksyä sitä, että meille, meitä kohtaan asetetaan painetta ja meitä kiristetään sillä, että että EU-tason rahoitusta saatetaan harkita ja näin poispäin. Kannatamme ratkaisua, mutta siitä, miten voimme ottaa, täytyy vielä keskustella. Salom. Ja edustaja Guerrero Salom seuraavaksi. Arvoisa puhemies, kun Tämä poliittinen vuosi päättyy, jota nyt elämme. Olemme lähes tulkoon puolessa välissä valikauttamme ja keskellä talouskriisiä. Mutta tämä vuosikymmen on sosiaalisesti todellinen takaisin päin menon vuosi. Nyt on todellakin aika täyttää lupaukset komission joita komissio antoi aloittaessaan. Nyt täytyy välttää sitä, että kriisistä päästään sosiaalisten sosiaalist, kovin sosiaalisin kustannuksin. Nyt täytyy mennä eteenpäin kohti minimipalkkaa Euroopassa, kohti työoikeuksien elvyttämistä ja veroparatiisien vastaista taistelua. Mitä tulee humanitaariseen kriisiin, lähestulkoon 60 miljoonaa ihmistä tänä päivänä maailmassa elää joko pakolaisina tai sisäisesti siirtymään joutuneina. He eivät aina ole sodankourissa, vaan he pakenevat myös nälkää. Tänä päivänä edelleen maailmassa on enemmän ihmisiä, jotka kuolevat nälkään kuin luoteihin. Euroopan unionilla täytyy olla vahva ääni seuraavassa humanitaaristen kysymysten konferenssissa Istanbulissa ensi keväänä. Komissio on jo esittänyt oman tiedonantonsa tästä asiasta. Parlamentti tulee kirjoittamaan mietintönsä. Euroopan neuvosto tekee johtopäätökset loppuvuodesta. Mutta Istanbulissa meitä ei arvioida sen mukaan, mitä me sanomme, mitä me olemme kirjoittaneet, vaan sen mukaan, mitä me omalla alueella me olemme tehneet. Jos me emme täällä toimi solidaarisesti ja vastuullisesti, emme voi vaatia Istanbulissa samaa muilta. Kinnan. Edustaja Lundgren. Tack för ordet. Kiitokset puhemies. Tämän lyhyen minuutin aikana, joka minulla on käytettävissä, niin haluan ottaa esille Ukrainan tilanteen, jonka Junckerkin mainitsi avauspuheenvuorossaan. Äh, Venäjän puolelta tapahtuva ei ole arvokasta Ukrainaa kohtaan, modernia yhteiskuntaa kohtaan. Siviiliväestö kärsi ja kansan valitsemat poliitikot ovat velvoitettuja väkisinkin toimimaan tässä kysymyksessä. EU-parlamentissa ja myös Ruotsin valtiopäivillä me olemme asettuneet sen tueksi, että tämä konflikti pitää saada päättymään ja diplomaattiset neuvottelut käynnistymään. Minä vastustan niitä europarlamentaarikkoja, jotka levittävät asiasta valheita. Venäjän on lähdettävä Krimin niemimaalta ja Ukrainalta mieluiten eilen muutama kuukausi sitten vasta nähtiin, mitä tapahtui ja pelkään, että Venäjän seuraava askel on puuttua kaasutoimituksiin, mitkä osuvat Ukrainan väestöön. Tämä on siis poliittista peliä muilta europarlamentaarikoilta ja minä toivon, että jatkossa voimme toimia muutkin sen puolesta, että tämä konflikti saadaan ratkaistua. Kiitos. Edustaja Atkinson. Atkinson. Edustaja Atkinson, olkaa hyvä. Onorevole Lamassur. Sitten edustaja Lamassur. voudrais... Puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää ja onnitella puheenjohtajan näkemyksestä, eurooppahenkisyydestä, johtajuudesta. Ne olet kaikki piirteitä, jotka puuttuvat eurooppalaiselta politiikalta. Minulle jäi mieleen viesti, jossa huumorin taakse katkes, piiloutui oli tärkeä viesti. Euroopan unionissa oli vähän Eurooppa, eli vähän unionia. Yhteistyö ei toimi kunnolla. Kansalliset johtajat vievät liikaa valtaa itselleen. Neuvoston toiminta ei ole riittävällä tasolla. Ajatusmaailma on liian nationalistinen silloin, kun yhteistyön pitäisi olla pääroolissa – Kauppaa käytiin, kun neuvoteltiin kesäkuussa ensimmäistä kertaa maahanmuuttoa ja pakolaisasioista. Ja nyt olemme kuilun partaalla. Nyt on hätätilanne ja pitää tehdä järkeviä pitkän aikavälin ratkaisuja eikä tunnepohjaisia ratkaisuja. Tekopyhyydelle ei ole sijaa, mutta silti tällä hetkellä, kun arvioidaan 2016 vuoden budjettia, niin leikataan kaikki linjaukset, joissa päätetään maahanmuutto- ja pakolaisasioista. Nyt on palautettava unioni ja Eurooppa, Euroopan unioniin. Veiden Olzer. Edustaja Weidenholzer. Kiitokset, kiitos puhemies. Herra puheenjohtaja Juncker, haluan kiittää teitä rehellisyydestänne. On todellakin aika olla rehellinen ja on aika saada enemmän Eurooppaa. Pakolaiskysymyksestä tulee meille eurooppalaisille koetin kivi. Jos emme tästä selviä, voimme menettää kaiken mutta me voisimme myös voittaa paljon. Olen kiitollinen siitä, että te ette redusoinut keskustelua pelkäksi kiintiökeskusteluksi. Kunnioititte myös lähi maiden osuutta ja kun haluatte olla rehellinen, on sanottava, että me teemme näille maille niiden hyväksi liian vähän. Me tarvitsemme enemmän voimavaroja, parempaa yhteistyötä, eikä myöskään riitä, että puhutaan hotspoteista, joita on tulossa. Tällä hetkellä Balkanin reitillä on liikkeellä 10 000 ihmistä taivasalla jos sataa, kuten esimerkiksi tänään on luvattu, voi tästä seurata näille ihmisille melkoinen katastrofi, joten pyydän toimikaa. Olisi hyvin tärkeää, että voitaisiin konkreettisesti tukea niitä maita, kuten esimerkiksi Serbiaa, jotka ovat olleet esimerkillisiä tässä tapauksessa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja González Señor Juncker. Arvoisa Juncker, esitän teille esimerkin. Espanjassa on edelleen yli neljä miljoonaa työtöntä ja tulemme kuitenkin varauksetta hyväksymään komission esittämän ehdotuksen pakolaisten määrästä, inhimillisyydestä ja solidaarisuudesta, mutta myös siitä syystä, että uskomme, että eurooppalaisina meillä on velvollisuus ottaa vastaan kaikki ne, jotka pakenevat sotaa ja fanaattisia hallintoja. Meidän ei pidä unohtaa meidän omaa sisällissotaamme, tai kaikkia niitä miljoonia, jotka joutuivat siirtymään Euroopan kahden maailmansodan kahden sodan takia. Me tarvitsemme yhteistä sisäpolitiikkaa, mutta tarvitsemme myös ulkoista politiikkaa. Me tarvitsemme paljon suvaitsevaisuutta sisäpolitiikassa. Me tarvitsemme toisenlaista Schengen-sopimusta, henkistä sopimusta, joka vie, poistaa rajat myös sydämistämme ja ajatuksistamme. Syrjäslapsen kuvat Turkin rannikolta ovat avanneet monien eurooppalaisten sydämet, mutta kerronpa teille, että hän ei ollut ensimmäinen lapsi, joka kuoli. Tuhansia on kuollut ja valitettavasti tämä pikkupoika ei tule olemaan myöskään viimeinen. Syyrian sota ei ole ainut sota, joka lähialueillamme käydään. Tänne tulee pakolaisia nälän takia, ilmastonmuutoksen takia, monien muiden syiden takia. Näiden ihmisten valinta, lähettäminen tänne Eurooppaan, heidän sopeuttamisensa tänne, se ei tule olemaan helppoa. Meillä on tänä päivänä valtaisa haaste edessämme seuraaviksi vuosiksi. Tämä on haaste, joka tulee olemaan seurannamme monien vuosien ajan. Kysymys ei ole kuinka monta, vaan milloin. Milloin kansainvälinen yhteisö lopettaa tämän sodan, koska niin pitkään kuin sota on voimassa, ei tule olemaan riittävästi kiintiöitä, jolla voidaan hoitaa tällainen määrä tuskaa. Madame Pervanche Beres. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Pervanche Beres. Kiitos puhemies. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun teille kuten kaikille puhujillemme. Mutta minä haluan kiittää tästä tämänpäiväisestä puheesta. Tämä tässä palataan ei yhteisön menettelyn, vaan Euroopan unionin sen yhteisten arvojen ja solidaarisuuden ytimeen. Ilman näitä arvoja mikä ole mahdollista. Solidaarisuus on avain eteenpäin euroalueella ja Euroopan unionissa, ja tämä on erittäin tärkeä eurooppalaiselle poliittiselle ryhmälle, johon minä kuulun. Ja nyt tarvitaan solidaarisuutta, jotta voidaan panna täytäntöön tämä agenda, jonka toitte esille tänään. Tässä hengessä haluan myös kiittää komissiota, kun hän mahdollisti sen, että Grexit ei tullut toteen. Se on osoitus eurooppalaisesta solidaarisuudesta, mutta meidän on mentävä pidemmälle. Te sanoitte, että kriisi ei ole ohi, ja meidän on oltava rohkeita, jotta voimme käsitellä velka-asiaa kunnollisesti. Kaikki tarkkailijat tietävät, että velka ei ole siedettävällä tasolla. Päättäväisyydellä ja solidarisuudella meidän on edettävä. Samalla tavalla te sanoitte, että teillä on päättäväisyyttä tehdä talouden ohjauksesta sellainen hallintotapa, joka mahdollistaa sen, että me vastaamme näihin kaikkiin haasteisiin, myös sellaisiin haasteisiin, jotka koskevat äh, massa pakolaisuutta jäsenvaltioissa. Älkää unohtako Älkää unohtako porkkanaa, pelkkä keppi ei riitä. Pitää olla riittävä budjetti niin Euroopan eroalueelle kuin muulle EUlle. Luottakaa parlamentin tukeen ja älkää perustako ainoastaan omiin toiminne tämän tekemiseen. Kiitoksia, edustaja Karti. Presidente, io voglio ancora una volta ribadire eh, la no... Kiitoksia puhemies. Haluaisin jälleen kerran todeta että olen aina tukenut teitä, herra Juncker, komission puheenjohtajana, kun me kuuntelemme teitä ja teidän puhettanne, voimme todeta, että jaamme samat arvot ja minä uskon samaan Eurooppaan, johon te uskotte. Te puhutte niin taitavasti ja niin vahvasti, kun te ilmaisette kristillisen Euroopan arvoja ja te osoitatte myös ymmärrystä. Tämä näkemys, jonka te meille tuotte, ei ole mikään osittainen näkemys. Mielestäni se, mitä te tänään esittelitte, on yhteinen tapa päästä yli esteiden, joita tällä hetkellä kohtaamme, toimia pitkällä aikavälillä, jotta voimme vastata tähän dramaattiseen tilanteeseen. Kyse on ennen kaikkea inhimillisestä tragediasta, historiallisesta hetkestä. Herra Weber sanoi, että Italiassa me olemme aina olleet puolue, joka on aina halunnut kannattaa teidän ehdotuksianne ja uskon, että viesti, jonka välitätte nyt myös kulkeutuu eteenpäin. Voin havaita sen tämän päivän lehdistä. Me emme saa luoda vääriä toiveita, illuusioita. Meidän on vastattava rationaalisesti ja hyödyllisesti haasteeseen, jonka kohtaamme niin, että voimme välttää tulevat tragediat. Kiitokset avustanne, teemme kanssanne tiivistä yhteistyötä. Juncker. Kiitoksia arvoisa puhemies. Hyvä puheenjohtaja Juncker. Te totesitte, että EU elää poikkeuksellisia aikoja. Meillä on aivan historiallinen haaste edessämme. Tätä ne johtajat, jotka kantavat vastuunsa Tämä me olemme nähneet, mitä historiassa on tapahtunut. Me emme ole vielä selvinneet sosiaalisesta kriisistä, taloudellisesta kriisistä. Ja samaan aikaan tänne tulee valtavasti pakolaisia eri konfliktialueilta, epävakailta alueilta. Me tarvitsemme nyt voimaa ja johtajuutta niin, että saadaan aikaiseksi yhteinen eurooppalainen tie, jossa ei oteta huomioon pelkästään kansallisia etuja, Jotkut jäsenvaltiot puhuvat hyvin egoistisesti tässä. Me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista ääntä. Me kuuntelimme ehdotuksianne ja painopistealueitanne. Olkaa rohkea, ryhtykää kiireellisiin konkreettisiin toimiin. Nyt ei enää voida selittää sitä, mitä Euroopassa tapa, mitä tapahtuu. Täällä tehdään liian vähän, liian myöhään. Kiitoksia edustaja Spirake. Κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, αυτός ο χειμώνας ξεκινά με την κατάρρευση δύο σημαντικών συλλογικών Arvoisa komission puheenjohtaja, tänä talvena voimme nähdä, miten illuusiot murenevat ja Mm, nythän on niin, että Kreikka ja Italia ovat edelleenkin maat, jotka ottavat näitä pakolaisvirtoja vastaan. Nyt tarvitaan vahvempaa rahoitusta maahanmuuttajien integroimiseksi. Meidän on myös jaettava vastuu obligatorisesti Komissio on oikeassa. Tämä on nyt toteutettava. Kreikassa me olemme ottaneet vastaan paljon pakolaisia Kreikan saarille, Kosille, Lesbokselle. Kreikkalaiset perheet auttavat heitä. Kreikkalaiset tietävät, mitä on olla pakolainen. Eurooppalaisina meidän on turvattava rajamme ja vastaanottomaiden tulee olla valmistautuneita, mutta tässä on nyt tapahtunut jotakin aivan muutakin. Populismi ei voi tarjota ratkaisuja. Kreikassa on monia, jotka uskovat, että uudella hallituksella on oltava ensisijaisena prioriteettinaan uudistukset. Tarvitaan vakautta ja sopimuksien puitteissa turvalliset raamit. Luonnollisestikaan emme voi palata menneeseen. Me onnistumme tässä kyllä Euroopan unionin tuella, aivan kuten espanjalaiset, irlantilaiset ja portugalilaiset ovat jo onnistuneet. Kiitoksia. Pyytäisin, että kunnioittaisitte puheaikoja. emme voi jatkaa eteenpäin tällä tavalla, jos ette pidä kiinni puheajoista. Seuraavaksi yksi minuutti Garcia Perez. Arvoisa puhemies, kiitoksia. Vuonna 2015 Euroopan unioni epäonnistuu sopiessaan kiintiöistä 40 000 pakolaista. Espanja hylkää komission esittämän kiintiön. Tässä on kansallinen egoismi asettanut esteitä Euroopan vastaukselle viimeisten vuosien pahimpaan pakolaiskriisiin, mutta jos nyt arvioidaan komission tämänhetkistä tilannetta, on välttämätöntä puhuta, puhua myös muista tärkeistä poliittisista kysymyksistä. Eurooppa ei pääse eroon kriisistä eikä luo työpaikkaa, jos me emme luo kasvu- ja investointipolitiikkaa. Tässä mielessä me suhtaudumme myönteisesti ensimmäisiin Junckerin suunnitelman, suunnitelman vaiheisiin, mutta on toinenkin perustavanlaatuinen kysymys. Mistä löytyy sosiaalinen Eurooppa? Mistä löytyy taistelu epätasa-arvoa vastaan? Missä ovat aloitteet minimipalkan, minimitulon osalta Euroopasta? Euroopassa, missä ovat aloitteet, jotka liittyvät miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon ja sosiaalisen dumpingin torjuntaan. Herra Juncker, aikaa kuluu, Eurooppa ei voi enää odottaa. Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat, te olette investoinut paljon mielikuvan muodostukseen, mistä me tulemme, ketä me olemme, mihin me menemme. Tämä oli aivan oikein ja tarpeen. Idea Euroopasta, Euroopan unionin poliittisesta hankkeesta on meidän työohjelmamme. Kansallinen egoismi, rohkeudettomuus, sanojen ja tekojen ristiriita päättäväisyyden puute ovat meidän ongelmiamme. Nyt on kiinni meistä, jos me todella haluamme, voimme kyllä voittaa kaikki esille tuodut haasteet. Tällä hetkellä voimme havaita monissa valtioissa merkkejä, jotka antavat rohkeutta, koska havaitsemme, miten kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta osallistuvat aktiivisesti ja auttavat. Nämä pakolaisaallot ovat tosiseikka Kreikassa, Unkarissa. Ne ovat tosiseikka, joka tarkoittaa, että eurooppalaisen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja yhteisen talous- ja sosiaaliunionin on vihdoinkin synnyttävä. Edustaja Niira Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Európa... Puheenjohtaja, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Muutos on aina ollut Euroopassa ajuri ja se, että me sopeudumme uuteen maailmaan, siihen on totuttu. Tämä asetaminen uuteen tilanteeseen. Tämä pakolaiskriisiin, me varmasti pääsemme tämän tilanteen ja tulemme sitä ulos vahvempana. Tai mahdollisesti me luovumme meidän perusperiaatteista, arvoista ja tässä tilanteessa me myös luovumme meidän tulevaisuudesta. Me emme voi hyväksyä tätä enää pidempään. Meillä on huonoja kompromisseja, vanhoja sääntöjä, vanhentuneita sääntöjä, johtajia, jotka valitettavasti eivät ole sanansa mittaisia. Me emme voi hyväksyä tätä. Pakolaiset nukkuvat rautatieasemilla, moottoriteiden varrella ja heistä on tullut ihmiskauppaa käyvien uhreja. Meidän on otettava uusi aloite, meidän on jaettava pakolaiset kiintiöittäin jäsenvaltioihin. Meillä ei ole yhtään aikaa tuhlattavaksi. Meidän on luotettava vahvempaan solidaarisuuteen Euroopassa, ja minä uskon, että solidaarisuutta voi olettaa, mikäli osoittaa solidaarisuutta pakolaisen kohtaan. Tähän Euroopan unioni perustuu. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja. Tämä maahanmuutto pakolaiskriisikysymys, sillä on, et, se tuo yhden edun meille, jotka olemme Euroopan henkilö, henkilömielisiä. Me tarvitsemme enemmän eurooppalaista koordinaatiota, tämä on selvää. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa eikä vähemmän Eurooppaa. Tässä täytyy ottaa myös taloudellinen tilanne huomioon. Tämä huolestuttaa monia maita, kuten Portugalia, Espanjaa, Irlantia, Kreikkaa ja monia muitakin. Ne ovat valtaisasti ponnistelleet esimerkiksi Portugalissa ja Espanjassa, mutta edelleen ne ovat huonossa tilanteessa. Tähän liittyy hyvin konkreettinen kysymys. En, pääministerimme joka tähän mennessä oli Portugalissa, se henkilö, joka tässä kontekstissa oli hyvin Eurooppa-mielinen, esitti, että tulevaisuudessa meillä kenties voisi olla jonkinlainen yhteinen tukirahasto työttömiä varten. Kiitoksia. Passiamo al caso de AI, potrò dare... Seuraavaksi puheenvuorot ilman puhujalistaa. Ja pyydän todellakin, että pidätte kiinni yhden minuutin puheajasta. Ensin edustaja Kristosos. Kiitokset puhemies. Aluksi haluaisin kiittää puheenjohtaja Junckeria hyvin sydämellisesti hänen myönteisestä lähestymistavastaan Kreikan kriisiin. Haluaisin myös todeta, että Kreikassa on yksiselitteinen poliittinen kehitys käynnissä. Syritsa on nyt menossa selkeällä ohjelmalla kohti vaaleja ja myös omassa puolueessani on demokraattisesti avauduttu yhteistyölle vaalien jälkeen. Minä toivon, että Kreikka Kreikka kehittyy myönteiseen suuntaan, mutta talouskriisi meillä on edelleen olemassa. Jos voimme vaalien jälkeen osoittaa, että kykenemme hoitamaan kriisin tehokkaasti, tarvitsemme siihen myös tukea herra Junckerilta ja toimielimiltä, jotta voimme saada joustavaa politiikkaa esimerkiksi maataloustuottajien verotuksessa, pk-yritysten verotuksessa, matkailualan verotuksessa. Meidän on ensin osoitettava, että me vedämme johtopäätökset, mutta politiikka on myös hiukan helpottaa otettava, jotta me pääsemme tästä kriisistä. Edustaja Blanco. Blanco. Gracias, señor Kiitoksia, hyvä puhemies. Tässä keskustelussa haluaisin tuoda esille myös kriisissä olevan sektorin, eli karjan kasvattajat, jotka vaativat asianmukaista tuotantohintaa. On satoja tiloja, jotka odottavat vastausta, jos ne eivät saa välitöntä vastausta komissiolta niin, että komissio asettaa minimi tuotantohinnat, niin maitosektori ja tuhannet tilat esimerkiksi Galissiassa tulevat katomaan kartalta. Tämän vuoksi on välttämätöntä kuunnella maanviljelijöiden ääntä, kun he ovat nyt lähteneet kaduille vastauksen täytyy olla välitön, sen täytyy olla oikeudenmukainen ja Euroopan komission täytyy todellakin nyt toimia ja asettaa minimi-interventiohinnat niin, että maanviljelijät saavat asianmukaisen hinnan tuotannosta. Edustaja Merjes. Niin Herra puhemies, me olemme kuulleet Junckerin 80-minuuttisen puheen. Ja tälle olisi jopa Castro ollut kateellinen. Te puhuitte Kreikan tilanteesta, herra Juncker, ja te totesitte myös, että tähän on paketti 30 miljardin paketti, mutta nämä 30 miljardia ovat varoja, jotka joka tapauksessa ovat Kreikan käytössä Euroopan unionin rakennerahaston kautta vuosille 2014-2020. Me kuulimme myös, miten Juncker on oikeastaan kyyninen edustaja Euroopassa. Hän uhkasi Kreikan kansaa, jos ei uutta säästöpakettia allekirjoiteta. Herra Juncker, te ette saa enää toimia uuskolonialistisen Euroopan edustajana Saksan puolella. Nythän on niin, että nämä uhkaukset eivät meillä niitä hyvää tulosta. Mitä nopeammin sen ymmärrätte, sen parempi. Kiitoksia edustaja Pakas Fortunada. On ei niin Onko hän täällä salissa? arvoisa Kiitoksia puhemies. Herra Juncker, te olette nyt olet jo vuoden työssänne. Kiitän teitä puheestanne, koska analysoitte monia tärkeitä ongelmia. Ongelmana on se, että komissio on se, joka jarruttaa nyt Eurooppaa. Se toimii erinomaisena tekosyynä hallitusten egoismille. Meillä on paljon erilaisia ongelmia, humanitaarisia pakolaisongelma ja jatkuvasti köyhimmät kärsivät. Kriisistä tulee aina vain vaikeampi ja, ja turhautuneet kansalaiset eivät hiljene, koska he tarvitsevat johtajuutta, eivät tekosyitä. Meidän jokaisen täytyy kantaa vastaamme, vastuumme, muuten olemme pahassa noidankehässä. Tästä tulee populismi ja populismi tietyissä jäsenvaltioissa, kuten Unkarissa ja Iso-Britanniassa, tuo vain lisää vastuuttomuutta. Tämä on hyvin vakava tilanne. Jokainen herra Juncker meistä on vastuussa. Voitte luottaa meidän tukemme. Kiitoksia. Äh, Puheenvuoro on nyt äh, edustaja Forenzalla, olkaa hyvä. Presidente, eh, io credo che questo di stamattina sia un dibattito. Puhemies, minä olen sitä mieltä, että tämä keskustelu, joka on käyty tänään, on historiallinen. Minä haluaisin muistuttaa, että me emme voi sallia tekopyhyyttä täällä. Minä olen vakuuttunut että taloudellisen syyn maahan tulevan ja pakolaisen välillä on varsin selkeä. Meidän tulee pelastaa sellaisen henget, jotka lähtevät pakoon sotaa, nälähätää, jota me olemme olleet mukana rakentamassa. Nyt on puhuttava hätätilasta. Kyseessä on myös tunteessa tasolla hätätila, sillä me kärsimme imagon rapistumisesta – meidän tulee tehdä rakenteellinen muutos unionin politiikkaan, uudistaa turvapaikan hakemispolitiikka. Meidän tulee luoda uudelleen eurooppalaisuus. Meidän on voitettava kaikki esteet ja meidän on asetettava narranaiseksi meidän me saa asettaa meitä narrallisiksi, sillä me olemme tuhannet heidän kotinsa. Check. Seuraavana rova Lunacek. Kiitokset herra puhemies. Herra komission puheenjohtaja, tunnustan, olin tänään varsin vaikuttunut suuresta osasta puhettanne. En TTIPstä, siitä me vihreät olemme eri mieltä mutta suuresta osasta teidän puheestanne, sen ensimmäisestä pitkästä osasta, solidaarisuudesta pakolaisten kanssa ja että jäsenvaltioiden on vihdoin toimittava, tämä osa ansaitsee kunnioitusta. Sen havaitsi, että olitte vakavissanne. Vakavissanne siinä, kun totesitte, että on epänormaalia leikata kehitysavusta eikä korottaa sitä. Että olitte vakavissanne siinä, että meillä on taloudelliset ja aineelliset mahdollisuudet auttaa niitä, jotka pakenevat sotaa. Ja olitte vakavissanne siinä, että turvapaikanhakijoiden tulee voida ensimmäisestä päivästä alkaen työskennellä, jotta he itse ansaitsevat rahan. Hallituksen johtajana ette tätä vielä tehnyt ja halunnut. Toivottavasti muut nyt seuraavat teidän mallianne. Me tarvitsemme neuvoston puheenjohtajan, joka istuu täällä, kun tästä keskustellaan, eikä sellaista neuvoston puheenjohtajaa, joka on jarruttaja hallituksille mallina. Sellaisen me tarvitsemme, joka yhdessä teidän ja meidän kanssamme ajaa solidaarista Eurooppaa. Kiitoksia Rova Lunacek. Ja nyt keskustelun päätteeksi vielä kerran puheenjohtaja, komissio, puheenjohtaja herra Juncker, olkaa hyvä. Sydämelliset kiitokset, herra puhemies. Puhuin niin pitkään, että minulle esitettiin puhemiehen taholta toive, että nyt enää puhuisi niin kovin pitkään ja täysin tätä tietenkin kunnioitan. Onnistuuko se nyt sitten on eri kysymys. Ja komission puheenjohtajana minä tietysti parlamentin täysistunnossa mielelläni olen parlamentin puhemiehelle alempana ja esitän vain pari huomiota tästä keskustelusta ja ensinnäkin totean, että pitää paikkansa, mitä sanottiin että neuvoston puheenjohtaja ei ole paikalla, mutta neuvosto on kyllä täällä edustettuna. Täällä on Luxemburgin pitkäaikainen ministeri, joka vastaa integraatiokysymyksistä ja siirtolaisuusasioista. Jos joku Luxemburgin hallituksessa näistä asioista tietää, niin täällä nyt paikalla oleva neuvoston edustaja. Olen hänelle kiitollinen siitä, että hän on täällä. Toisekseen Tämä ei ole aivan oikein että täällä nyt kritisoidaan neuvoston puheenjohtaja herra Tuskia siitä, että hän ei ole paikalla. Enhän minä hänen puolestaan puhu. Mutta tämähän on keskustelu Euroopan komission ja Euroopan parlamentin välillä. Näin on myös sovittu komission ja parlamentin välisissä sopimuksissa. Ja herra Tusk keskustelin muuten hänen kanssaan puheestani monia kertoja pitkään kuluneiden viikkojen aikana. Herra Tusk on tällä hetkellä Turkissa. Turkilla on hiukan tekemistä tämän ongelman kanssa, josta me tässä puhumme. Tuskin läsnäolo Turkissa on tärkeämpää kuin neuvoston puheenjohtajan läsnäolo keskustelussa, jota käyvät komissio ja parlamentti. Näin on. Äh, ja minä olen valmistellut tätä puhetta ja keskustelua neuvoston puheenjohtajan kanssa ja minä ehdottomasti haluan vapauttaa hänet tästä kritiikistä, jota epäoikeudenmukaisesti häntä kohtaan täällä esitetään. Minusta se ei ole asiallista. Äh, äh, Koska muutamat ovat tämän ongelman tuoneet esille, niin tämä komission ehdottama paketti, niin tämä rahoitetaan rakennerahastoista, niin Kreikka ja muut hallitukset eivät ole kykenneet käyttämään käytettävissä olevia varoja. Ja Dombrovskis toimi johtomiehenä tässä me keräsimme kaikki varat ja me pyrimme auttamaan Kreikkaa käyttämään näitä varoja, jotta voidaan helpottaa Kreikalle, että Kreikka tekee sen, mitä olisi tullut vuosien aikana ja se, mitä se ei tehnyt vuosina ja, ja jota ei tehnyt viime kuukausina. Minä voisin puhua pitkään Kreikasta. Kreikka ansaitsee erittäin paljon kritiikkiä. Minä en sano, että tämä nyt neuvoteltu paketti on esteettinen paketti, joka tulisi toistaa, mutta tämä on ensimmäinen muoto on, ja minä lupasin parlamentille, että me teemme sosiaalisen vaikutusten arvioinnin kreikkalaisesta paketista, ja mikäli komissio ei olisi tätä tehnyt, niin silloin komissiota olisi voinut kritisoida siitä, että se ei tätä tehnyt, mutta me tällaisen kuitenkin. Ja Kreikan suhteen, luuletteko, että korkeampi ALV-taso ravintoloissa, ravintoketjulla, niin onko tämä tekninen vai poliittinen asia? Tämä on poliittinen asia, joten me päätimme poliitikkoina, no te varmasti tiedätte tämän, tätä ei teille kerrota, mutta Euroopan komission puheenjohtaja itse vaati, että puolustus, puolustusmäärärahoja vähennetään Kreikassa. Ei tämä Kreikan aloite ollut. Me halusimme reilulla ja korrektilla tavalla verottaa laivanvarustajia. Ei Kreikan hallitus näitä ehdotuksia tehnyt kristillisdemokraattina, niin oli melko yllättävää, että minun piti kreikalaisministereille tuoda esille se, että lavanvarustajia, Kreikan rikkaimpia, verotetaan kohtuullisella tavalla. Se oli minä, se ei ollut Tsipras, joka tätä ehdotti. Minä puhun rehellisyydestä. Eihän tämä koskaan ole totta, te kuuntelette toista, mutta ette toista osapuolta. Ei minä nyt tästä pidempään puhu tästä Kreikan asiasta, sillä saatatte sanoa, että minä olen puuttunut Kreikan sisäpolitiikkaan ja sitähän minä en halua tehdä. Minä tervehdin toisaalta ja kiitän Tsipraksen puheita, joita hän on minun kohdistanut hänen viimeisimmissä lehdistö tilaisuuksissa. Ne ovat paljon kohteliaampia sanoja kuin mitä täällä olen kuullut. Kyllä, minä olen ollut osa entistä troikkaa, mutta sanoisin, että mikäli komissio ei olisi ollut täällä, niin tämä sopeutusohjelma olisi ollut merkittävästi raskaampi kuin tämä, joka nyt komission puheenjohtajien ansiosta on kaikkein järkevin, järkevimmät nyanssit sisällään pitävä paketti. Ja minä haluan, että tämä ulotetaan muihin maihin. Latvia, Irlanti, Espanja ja Portugali ovat osoittaneet merkittäviä tuloksia, että tulokset osoittavat, että oikeat uudistukset saavat aikaan paremmat sen tulokset kuin mikäli uudistuksia ei vie läpi. Minä en... Minä sanon tästä vapaakauppasopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa vain, että me tarvitsemme sen. Ehdot, joilla vapaakauppasopimus syntyy, eivät ole pelkästään komission asia, vaan myös jäsenvaltioiden asia ja tällä hetkellä käytävissä neuvotteluissa niistä puhutaan, mutta tällainen asenne, että ab initio sanoisimme, ettemme tarvitse koko vapaakauppasopimusta, tähän näkemykseen en voi parhaalla tahdollakaan yhtyä. Meidän on neuvoteltava kunnolla neuvoteltava loppuun asti, mutta me tarvitsemme tämän sopimuksen ja se myös tulee. Se tulee ehdoilla, jotka vastaavat Euroopan henkeä ja Euroopan periaatteita ehdottomasti. Maataloudesta haluaisin. Niin, jossakin vaiheessa, jossakin kohtaa tämä puheeni teille jaetaan. Minä koen olevani hyvin lähellä eurooppalaisia maataloustuottajia. Olen aina kuulunut niihin, myös aiempana pääministerinä ja valtiovarainministerinä, että Euroopan maatalouspolitiikka on puolustettava, koska ilman maataloustuottajia, ilman viinintuottajia, ilman maaseudun hoitajia Eurooppa ei olisi sitä, mitä se tänä päivänä on. Oh. Nyt emme saa jättää maataloustuottajia yksin sateeseen niin sanoakseni, ja komissio huolehtii siitä, että maitokriisi, todellinen olemassaoloa uhkaava kriisi maitotaloustuottajille saadaan mahdollisimman pian hoidettua. Ensimmäiset ehdotukset asia koskien on jo tehty ja nyt kuuntelemme neuvostoa ja parlamenttia voidaksemme tehdä lisää ehdotuksia. Kiitokset puhemies tästä hyvin pitkään kestäneestä tarkkaavaisuudesta arvoisassa parlamentissa tänään. Sydämelliset kiitokset herra Juncker tästä näistä teidän näkemyksistänne, puheenvuoroistanne.